Well. Facciamo così, eh? usiamo questo qui. No, I, eh, no, I don't have it for okay. If I remember. and so, dear colleague, we can start with our... Hyvät kollegat, voimme alo- aloittaa työmme. Edessä on mielenkiintoinen iltapäivä. Sitten italiaksi. Ensinnäkin on hyväksyttävä päivän esityslista. Jos kukaan ei vastusta, niin jatkamme. Toinen kohta. Tänään tulkkaus on saatavilla ranskaksi, saksaksi, italiaksi, kreikaksi, espanjaksi, unkariksi, suomeksi, puola, puolaksi ja niin edelleen. Eli suomea voitte käyttää. creo che abbiamo fatto il pieno delle lingue e lo stesso modo. Siinähän taisi olla melkein täysi kieliregiimi. Ja kolmanneksi tiedätte, että tämä kokous välitetään myös internetissä. On hienoa, että täällä on tänään paikalla henkilöitä, joita olemme odottaneet. Meillä on kuulemistilaisuus, jossa paikalla on siis Euroopan audiovisuaalialan seurantakeskus. Sillä on merkittävä rooli nyt kun toteutetaan sähköisiä sisämarkkinoita. Ja tarkistetaan tähän liittyvää direktiiviä audiovisuaalialan direktiiviä julkis Siis käyttö netissä on asia, jota olemme tutkineet. Ja audiovisuaalialan markkinoita tarkemmin. Ja seurantakeskuksella on tärkeä rooli esimerkiksi siinä, kun se vertailee lainsäädäntöä ja eri järjestelmiä EUn eri jäsenmaissa. Ja kohta kuulette myös lisää sen muista toimista tässä kuulemistilaisuudessa haluamme todella vahvistaa sen, että arvostamme kovasti seurantakeskuksen tekemää työtä. Me kaikki olemme nähneet, miten työ on sujunut hyvin näinä vuosina. Ja toiseksi haluamme todeta, että toivomme, että seurantakeskuksen roolia vahvistettaisiin, kun katsotaan sen kapasiteettia ja mahdollisuuksia saada tietoja levittää niitä. Niitä kaikki EUn toimielimet voivat käyttää esimerkiksi tutkimustarkoitukseen. Ja muistutan vielä, että on olemassa myös hyvin tärkeä tietokanta, Mavise-tietokanta. Siinä on yli 11 000 televisiokanavaa yli 8000 audiovisuaalialan eurooppalaista yritystä ja lukuisia tilausvideomahdollisuuksia. Pari vuotta sitten on lähdetty myös uusiin toimiin, joita on vietävä eteenpäin. On tärkeää muistuttaa myös siitä, että seurantakeskuksen ja EUn välillä on tietty linkki. Tiedätte, että EUn edustaja on mukana seurantakeskuksen toiminnassa. Ja siksi seurantakeskuksen tulee olla mukana myös esimerkiksi mediaohjelman toteuttamisessa. Nyt esittelen teille vieraamme. Lähtekäämme liikkeelle Susanna Nikolchevista, joka johtaa seurantakeskusta. Hän pitää meille noin 10 minuutin esityksen seurantakeskuksen toiminnasta. Sen jälkeen puheenvuoron saa herra Fontaine hän johtaa osastoa, joka tutkii markkinoita ja rahoitusta. Tämä puoli tai tämä ala on todella kasvanut. Ja vielä lopuksi Maja Capello. Hän vastaa sitten juridisista tiedoista ja siitä, siitä, käsittää, siitä vastaavasta osastosta. Meillä on noin tunti aikaa tälle tärkeälle kuulemiselle. Nyt Nicole Chef saa puheenvuoron. Kiitoksia vielä kerran siitä, että tulitte paikalle. Thank you very much, Madam Kiitoksia puheenjohtaja tästä hienosta seurantakeskuksen esittelystä, joten hyvää iltapäivää kaikille teille myös. Kiitokset kutsusta tänne. Voimme nyt jakaa tietoa työstämme. Olemme ylpeitä siitä ja teemme sitä hyvin mielellämme. Ja mitä enemmän sitä käytetään, mitä hyödyllisempää se on, niin sitä parempi, joten tämä on todellakin loistava tilaisuus näyttää teille yhdellä e- esimerkillä, eli julkisen yleisradioyhtiötoiminnan avulla, miten seurantakeskus toivottavasti voi helpottaa teidän elämäänne ja toivottavasti myös auttaa siinä, että saadaan hyvin menestyksekäs ja pitkäikäinen audiovisuaalisektori koko Eurooppaan. Minun tehtäväni on antaa teille nyt alustava käsitys meidän järjestystämme 10 minuutissa, mikä on hieman haastavaa, mutta pyrin tekemään parhaani, ettei anneta vain kylmiä faktoja. Faktoja kertovat sitten myös kollegani, kaksi kollegani, mutta haluan, että tiedätte, keitä me olemme. Seurantakeskus, no en tiedä paljonko näette. Seurantakeskus on vähän niin kuin tällainen vaihtoraide junaliikenteelle. Tietenkään me emme kuljeta tavaroita ja ihmisiä, mutta kuljetamme eh, tietoa lähteiltä eh, alan toimijoille ja sääntöjen mukaan teemmekin heille juuri töitä. Siksi meillä perustettiin, mutta lisäksi tämäkin on jakamaton osa sitä, että teemme töitä poliittisille päättäjille, eli erityisesti myös teille seurantakeskus on muutakin enemmän kuin tämmöinen vaihtoraide. Me olemme myös silta. Se auttaa saamaan vakaata ja kattavaa tiedon virtaa. Näin ollen sadan faktoja, lukuja ja tietoja kaikkia yhteen, jotta pääsette oikealle raiteelle ja oikealle polulle ymmärtämään asioita. Haluamme auttaa teitä, jotta voitte keskustella asioista ja viedä sitä suuntaan, johon haluatte sitä viedä. Mutta lisäksi olemme myös hyvin joustavia ja meidän onkin oltava, meidän tulee jatkuvasti sopeutua toimijoiden tarpeisiin. Kuten tiedätte, teollisuuden ala, tai tämä ala kehittyy nopeasti, joten pyrimme toimia nopeasti, pyrimme olemaan askeleen edellä asioissa, jotka tulevat olemaan tärkeitä tulevaisuudessa. Pyrimme pitämään ihmiset siis ajan tasalla eri asioista. Ja lopuksi hyvin tärkeä asia. Olemme hyvin pieni hallinnollinen yksikkö ja pyrimme järjestämään kaiken tämän tiedon ja kaikki verkostot yhteen ja nämä tiedonvirtaukset hyvin neutraalilla tavalla, siis kaiken kaikkiaan. Me emme saa tehdä politiikkaa, sekin on sääntöjen mukaan näin. Ja se on myös yksi vahvuuksistamme, sillä me emme aja minkälaista agendaa itse. Me meitä uskotaan siinä, mitä me sanomme, mutta myös siksi, että me todellakin käytämme korkeampia normeita, kun keräämme, normeja, kun keräämme tietoa. Ja nyt selkeämmin sanottuna vielä, eli seurakeskus Pähkinänkuoressa teknisesti ottaen kyse on erilaisista Euroopan neuvoston osittain sopimuksen lainuksesta. Audiovisuaaliala ei siis päde koko Euroopan neuvosto. Meillä on kaikki eivät välttämättä siis halua kuulua siihen, mutta on niitä, jotka voivat ja saavat. Tämän takia kyse on osittain sopimuksesta, osasopimuksesta. Sijaitsemme Strasbourgissa, ja tämä äh, siksi, että on yhteys Euroopan neuvostoon ja järjestömme olemassa 92 seurantakeskus siis jäsenemme, 39 Euroopan valtiota, lisäksi hyvin erityinen jäsen, ja tämä liittyy tähän lainettuun sopimukseen, eli Euroopan unionin yksi jäsenemme. Laajennetussa asetussopimuksessa näin voidaan tehdä nimittäin, ja nyt viime aikoina olemme laajentaneet toimintaamme muihinkin alueihin ja ensimmäinen, mutta ei viimeinen uusi jäsen Marokko viime vuodesta lähtien. Budjettimme on melko pieni, 2,5 miljoonaa euroa. Käytämme sen täyttämään toimintasuuntaan ainoastaan, joten kaikki mikä kuuluu budjettiin palkoista, papereihin, joita tarvitsemme tulostamaan julkaisuja tai kirjoittamaan muita tekstejä. Kuuluu siihen. Me tarjoamme siis tietoja, siitä hieman lisää myöhemmin, pääasiassa ilmaiseksi, paitsi tietyt julkaisut ovat maksullisia, siksi koska sääntömme määräävät niin, että meillä tulee olla omavaraisia, mutta tarjoamme myös palveluita ja siihen suuntaan ollaan menossa yhä useammin, sillä voitte kuvitella, että julkaisut, niihin liittyy paljon hallinnollista sekamelskaa, joten se voi olla hyvin vaikeaa. Meillä on kaksi osastoa, joita edustavat nämä kaksi henkilöä tässä vieressä, niin kumpikin johtaa yhtä. Eli yksi osasto käsittelee markkinatilannetta ja sen rahoituspuolta ja toinen, toisessa ostossa käsitellään oikeudellisia asioita ja tämä tulee myös tämän päivän jälkimmäisten rakenne, jotta saatte kokonaiskuvan siitä, miten toimimme. Eli esimerkiksi juurikin nämä mediat ja julkiset lisäradioyhtiöt lopuksi. Viimeisellä, mutta vähemmällä meillä on 19 työntekijää. Vakituisesti joskus pitää lisätä työntekijöitä, jos on erityishankkeita. Silloin pitää palkata lisäväkeä, mutta tuskin koskaan tämä määrä ylittää 25, joten tiimimme on pieni. Meidän tulee toimia tehokkaasti tämän vuoksi, mutta uskoisin, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä asia alusta loppuun, miten asiat kehittyvät, mitä tutkitaan. Lisäisin vielä, että meillä oli yhtä montaa työkieltä kuin teillä, mutta meillä niitä on kolme. Ranska, Englanti ja Saksa. Jatketaan nyt yhteys EU-hun. Mainitsimme jo, että EU on jäsenemme seurantakeskuksessa ja sitä edustaa komissio. Yleensä joku DG Connect-pääosastosta. He tulevat myös tämän, näihin johtuvan kokouksiin, siihen kuuluu teollisuuden edustajia, muun muassa alan edustajia. Näin oli, jotta saamme tietoa kentältä ja tiedämme, mistä pitäisi raportoida. No tässä nyt on jotain vikaa, mutta ei haitanne. Sitten vielä yhteistyöstä komission kanssa pari sanaa. Seurantakeskuksen rooli liittyen tiedon tarjontaan, no, se on ollut esillä alusta asti. Komissio on tarjonnut näitä tietoja sisällusta asti. Ja komissio on ollut hyvin aktiivisesti mukana yhteistyössä seurantakeskuksen kanssa. Useimmat teistä toivottavasti tiedätte, että mitä seurantakeskus tekee, sillä raportoitte meille, jos saatte rahoitusta meiltä, mutta lopuksi sitten meillä on erityissuhde myös komission erityisissä erityisissä toimialoilla. Joskus meitä pyritään käsittelemään eri aloja Viimeksi animaatiohanke oli ja toinen suuri hanke on Mavisa-tietokantahanke. Komissio siis lähestyi meitä ja halusi kehitellä tässä tietokantaa, jotta saisi hyvän yleisnäkemyksen siitä, millaisia yleisradioyhtiöitä tai palvelutarjoja ylipäänsä on Euroopassa ja mikä on tilausvideopalvelujen tehtävä. No niin, haluamme, että käytätte todellakin näitä palveluja ja annatte meille palautetta. Saamme sitten hyvää motivaatiota jatkaa. Mitä me teemme äh, julkisen, julkisten mediapalvelujen alalla? Toimintakenttämme on hyvin dynaaminen. Ala muuttuu ja mekin muutumme. Ja tarjoamme tietoja sen perusteella. Totta kai katamme DVD-elokuvat, TV- ja tilausvideopalvelut ja muut. PSB ja PSM kuuluvat tähän totta kai. Ja on tiettyjä erityisaiheita, joita käsittelemme säännöllisesti. Nämä neljä kohtaa tässä, eli talouden tärkeys, Schilfonteen kertoo siitä lisää, modinaisuus ja pluralismi, totta kai myös tärkeä aihe julkisissa palveluissa ja sitten siihen liittyen kilpailulainsäädäntö, valtionavustukset ja totta kai huomioon pitää ottaa myös teknologioiden kehitys, muun muassa teidän tulisi käyttää palvelujamme tällä tavoin, joten ottakaa suoran yhteyttä, kuten tässä näette, käyttäkää tietokantojamme tai kirjautukaa palveluihin Ehkä voimme lähettää teille, jotta löydätte oikeat osoitteet, jotta saatte tietoa tarpeidenne mukaan. Thank you for this very important Kiitoksia tästä toimintojenne esittelystä. Välitämme tämän myös muille. Ehkäpä kollegoilla on tämä jo. Sitten Gilles Fontaine markkinoista ja rahoituksesta vastaavan osaston johtaja. Hän kertoo palveluista lisää. Kiitos. Minä kerron teille nyt näistä lähetyspalveluista joko kalvoilla tai ilman. Kas näin. No niin, palataanpa sitten oikealle kalvolle. I do press. Hmm. Okay. So I, I guess we will give you the... No, me annamme kalvot sitten, kun saamme laitteet toimimaan. Minulla on tässä muutamia lukuja ja tietoja, jotka koostuvat tästä MAVIS-tietokannan annista. Tämä on tapa tarkkailla kanavia ja omistussuhteita Euroopassa. Minä haluaisin kertoa, mikä on yleisradiotoimintaa Euroopassa, niin äh, Euroopassa on 9, 1300 äh, paikalliskanavaa ja 1300 kanavaa ja 800 on paikallisia. Tämä tarkoittaa sitä, että tulisi aina pitää mielessä julkisten palveluiden rooli, mitä tulee paikalliseen televisiotarjontaan. Mikäli tämä pyritään asettamaan kokonaiskanvamäärän kanssa asiayhteyteen, yleisradiotoimintaan julkaisevat noin 15 prosenttia kaikista TV-kanavista. Tämä on pieni peluri siis. 15 prosenttia kaikista kanavista alueelliset, paikalliset ovat julkisia. Nämä ovat eh, digitv-maaverkossa olevat kanavat ja Kaksikymmentä prosenttia sitten tästä kokonaistarinasta on näitä julkisia kanavia. On tärkeää katsoa myös markkinaosuuksia katsojaluvuista. On tärkeää mitata, mitä palveluita tarjotaan, mutta on erityisen tärkeää katsoa, mitkä ovat näiden palvelujen markkinaosuudet, kun katsotaan katsojalukuja. Ja tilanteiden kirjo eri Euroopan maiden välillä on varsin silmänpistävä. Markkinaosuus saattaa olla alle 10 prosenttia katselijoista – joissain maissa ja joissain maissa yli 50 prosenttia. Jälleen kerran tämä eri, nämä eri tilanteet eri maissa ovat tässä taustalla. Ei voida puhua yleisradiotoiminnasta, sillä markkinavoimat vaihtelevat vahvasti maittain. Miksi näin on? No, historiallisista syistä, eri kilpailutilanteista johtuen – kilpailutilanne yksityissektorin kanssa. Ja lisäksi julkisia palveluita, yleisradiotoimintaa rahoitetaan eri tavoilla eri maissa. Eritasoinen, eritasoiset katsojamäärät, niin yksi kysymys tähän liittyy joka tähän liittyy on se, että nousevatko vai laskevatko katsojaluvut vaikkapa viimeisten viiden vuoden aikana. Jälleen kerran vastaus riippuu siitä, mikä maa on kyseessä. Julkisten palveluiden tarjoamat tämä yleisradiotoiminta, niin katseluvut ovat laskemaan päin, mutta ei kaikissa maissa. Onko tämä yleinen yleisradiotoiminta koskeva toiminta? Sanoisin, että ei, vaan tämä liittyy siihen, että TV-kanavia on enemmän. Tämä televisioala on pirstaloitunut enemmän Tämä tarkoittaa sitä, että yleisradiotoiminta ja myös historialliset yksityiset kanavat kärsivät markkinasuuksien menettämisestä. Minä puhuin julkisen palveluntainan yleisradiotoiminnan rahoituksesta ja kaikki eurooppalaiset yleisradiotoimijat toimivat erilaisen liiketoimintajärjestelmän pohjalta. Rahoituslähteet vaihtelevat merkittävästi eri maiden välillä. Joissain maissa 100 prosenttia yleisradiotoiminnalle tulee julkisesta, julkisesta rahoituslähteestä, televisioluvista esimerkiksi. Joissain maissa julkinen rahoitus kattaa ainoastaan 30 prosenttia tulolähteistä, loput tulee mainostuloista. Mainos, mainonnan tuloista tai TV-oikeuksien myynnistä. Joten liiketoimintamallit ovat hyvin erilaisia. Liiketoimintamallit ovat erilaisia ja ponnistelut, joita tehdään – näiden raho- tämän rahoituksen pohjalta, niin vaihtelevat runsaasti. TV-luvat saattavat maksaa 30 eurosta aina 320 euron. Tämä tarkoittaa sitä, että resurssit vaihtelevat suuresti. Jälleen kerran minä palaan nyt takaisin. Niin tässä on kaavio, joka osoittaa suhteen juul, tele, yleisradiotoiminnan katsojamäärien ja käyttäjämäärien ja rahoituksen välillä. Ja tässä on jonkinnäköinen korrelaatio. Mitä enemmän resursseja yleisradiotoiminta saa, niin sen suurempi markkinaosuus yleisradiotoiminnalla on. Kaksi viimeistä kohtaa, jotka minä haluaisin tuoda esille kuinka yleisradiotoiminnan resurssit ovat verrattavissa muihin maksuteven tulolähteisiin tai mainosteven tulolähteisiin. Maksutvssä tulot ovat kasvaneet enemmän, hieman enemmän kuin yleisradiotoiminnassa, mutta Julkinen rahoitus on kasvanut hieman nopeammin kuin mainostulot. Rahoituksen suhteen on siis pientä painetta, mutta rahoituksen saanti on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Rahoituksen suhteen julkinen rahoitus kattaa noin kolmasosan televisioalan saamasta rahoituksesta Euroopassa kokonaisuudessaan. Viimeinen kohta on otettu jälleen Mavisen tietokannastamme ja tässä tuon esille, että yleisradiotoimijat ovat uusmedioiden parissa varsin aktiivisia. Noin 15 prosenttia Euroopan TV-kanavista ovat yleisradiotoimijoiden kanavia, mutta myös verkkopalveluista melko suuri osa on Yleisradio toimijoiden vaikkapa uusinta lähetykset verkossa ovat yleisiä maksu TV-palveluiden suhteen yleisradiotoimijat ovat hieman jäljessä, mutta on havaittavissa, että Tämä on ennen kaikkea tähän toiminta-alustaan liittyvää agnostiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä palvelut pyritään laittamaan mahdollisimman monelle eri toiminta-alusta. Ja voidaan sanoa, että yleisradiotoimijat ovat melko pitkälle siirtyneet myös uusiin medioihin. Pahoittelut kalvojen puuttumisesta joiltain osin ja yleisradiotoiminnan tilanne on hyvin eriävä liittyen katselukuihin ja rahoituksen eri maissa. Kiitoksia. Tästä tuli mielenkiintoista tietoa, mutta ehkäpä kollegat haluavat vielä kysyä työtä myöhemmin lisääkin, niin että voitte käsitellä asioita vielä yksityiskohtaisemmin. Seuraavaksi puheenvuoron saa Maja Capello. Hän on seurantakeskuksen oikeudellisten asioiden yksikön puheenjohtaja tai johtaja. Kiitoksia tästä alustuksesta. Siirryn siis oikeudelliseen osaan. Kollegani esittämistä luvuista näimme, että yleisradiotoiminta on hyvin aktiivista myös internetissä. Ja itse katson tässä vain kolmea pääkysymystä. Miksi tästä puhutaan? Miten yleisradioyhtiöt tai muutkin tiedotusvälineet kehittävät tietoaan internetissä ja mistä tähän tarvittava, tarvittavat määrärahat tulevat. Miksi meidän pitäisi puhua tästä toiminnasta, joka tapahtuu verkossa? Meidän tulisi todella juristajana pohtia tätä. Aikaisemmin toiminnan analysointi oli helppoa. Meillä oli vain muutamia toimijoita, ja taajuuksia. Kaikki oli tehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää. Aluksi rahoitus oli usein vain julkista, joissakin tapauksissa jopa pelkästään valtion johtamia yleisradiotoimijoita – sitten markkinoille tuli kaupallisia toimijoita ja alkoi tulla ongelmia, koska kakku ei tietenkään kasva ja määräraha käytetään samankaltaisiin tarkoituksiin. Toiseksi voimme siis pohtia sitä, pätevätkö nämä syyt edelleen yleisradiotoimintaan. Sanoisin, että kyllä, ehkäpä jopa entistä enemmän. Ja parlamenttikin on laatinut tähän liittyvän päätöslauselman, eli te tiedätte tämän hyvin. Täm, näin on todettu myös kansallisissa tuomioistuimissa, ihmisoikeustuomioistuimessa, EU-tuomioistuimessa, komissiossa, eli kaikki tätä kyllä hokevat, joten jonkinlainen totuuden häivä tässä täytyy olla. Internet antaa tälle kaikille oikeutuksen. On hyvin tärkeää, että pirstaloisemisen takia meillä on todella oikeanlaiset toimintapuitteet. Ihmiset on, saavat oikeanlaisen suojan ja kaikkien heikoimmassakin asemassa olevat käyttäjät pääsevät käsiksi luotettavan tietoon. On toimijoita, joilla on oma sisältönsä, omat toimintaedellytyksensä ja niin edelleen. Mutta julkisessa toiminnassa pitää taata se, että suojataan tiettyjä kulttuurisia ja muita arvoja. Ja tätä kautta välttämättä ei tuoteta paljonkaan voittoa. Eli kun pohditaan, ovatko nämä edellä mainitut syyt edelleen voimassa, sanoisin, että kyllä. Sitten verkossa tapahtuva toiminta. Tilanne siinäkin on muuttunut. Aikaisemmin meillä oli vain perinteinen televisio ja radio. Yleisradio yhdisti ne. Sitten oli lehdistö ja muita toimijoita. Mutta se, mitä nyt tapahtuu, on, että samalla laitteella voi käyttää erilaisia palveluita – ne ihmiset odottavatkin, että ne ovat käytössä kaikkialla, missä tahansa, milloin vain. Samalta laitteelta voi siis käyttää eri palveluita, ja tässä kaupallisen ja julkisen palvelun ristiriita on entistä ilmeisempi. Mikä on julkisen palvelun rooli? Miten se eroaa internetin internettoiminnassa kaupallisesta toiminnasta. Nyt kautta EUn pohditaan sitä, mitä yleisradiotoiminnan tulisi tehdä verkossa. Toistaiseksi harmonisointia tällä alalla ei ole EUssa, eikä tähän liity mitään tiettyä direktiiviä, vaikka meillä onkin neutraali audiovisuaalialaa käsittelevä direktiivi. Eli on tällaista pehmeää lainsäädäntöä, ei pakottavaa lainsäädäntöä, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Sitten valtion tukikysymykset yleisradiotoiminnalle on myös tässä tärkeä kysymys. Vuodelta 2009 meillä on komission tiedonanto, eli totta kai internetin palvelut ovat kehittyneet tämän jälkeen. Kaikki jäsenvaltiot toimivat näissä kysymyksissä hieman eri tavoin ja ainut valtio, joka puhuu internetissä ja myös käyttää tätä selkeästi, tai ainut valtiot ovat Belgia, Italia, Tanska ja Norja. Jotkut puhuvat verkkopalveluista, toiset nettipalveluista, jotkut määrittelevät nyt esimerkiksi uusiksi tiedotusvälineiksi tai teknologioiksi, uusien teknologioiden jakamiseksi tai foorumeiksi. Eli Yhteistä näille kaikille on se, että kyseessä ovat verkossa tapahtuvat palvelut. Tätä ei kuitenkaan ole määritelty siis selkeästi ja tarkasti missään, eikä palveluita, ovatko ne tietynlaisia lisäpalveluita, tekstipalveluita. Kenties palveluita, jotka kuuluvat kulttuuriperintöön yleisradiotoiminnassa. Niillähän on ollut pitkään monopoli, joten niillä on tavallaan etulyöntiasema. Ja niillä on tietynlainen velvollisuus antaa tämä materiaali kaikkien käyttöön. Eli kysymys vasta siihen, miten näitä kysymyksiä hoidetaan, on se, että mitään yhteistä linjaa ei ole. Ja kolmas kysymys on sitten se, että mistä toiminnan rahoitus tulee. Tässäkään ei ole selkeitä tiettyjä indikaatioita, vaan jäsenvaltiot päättävät tästä itse. Joissakin on pelkästään julkista rahoitusta, joissakin rahoitus tulee kahdesta lähteestä tai on sekarahoitusta, eli mallit eroavat huomattavasti toisistaan. Ja vuoden 2009 jälkeen meillä on ollut käytössä tällainen julkista arvoa mittaava testi. Eli puhutaan uudesta tai merkittävästä palvelusta, mutta näiden määrittäminen ei aina ole helppoa. Tämä onkin jätetty jäsenvaltioiden käsiin. Tämä on hankala tehtävä jäsenvaltioille. Olemme raportoineet tästä tutkimuksessamme. Tuolta ovelta tutkimus löytyy, ehkäpä olette sen siellä nähneetkin. Tämä julkaistaan internetissä tänään, joten teillä on nyt eh, etulyöntiasema siinä, että näette tämän jo nyt. Mitä näissä kuudessa vuodessa on sitten tapahtunut? Ainoastaan viisi 50 prosenttia jäsenvaltioista on lähtenyt toteuttamaan näitä toimia. Jotkut kenties ajattelevat, että verkkopalvelut eivät ole tärkeitä. Hyvä niin. Ehkäpä näitä uusia, tai palveluita ei pidetä uusina, mutta tämä testi on hankala. Se, sen olemme nähneet. Jäsenvaltiot tekevät testissä sen, että ne ensin arvioivat, mikä on palvelun demokraattisen kehityksen arvo silloin, kun palvelu tarjotaan verkossa, eli tuleeko tästä julkista lisäarvoa. Toiseksi on tehtävä markkinoihin liittyvä vaikutusten arviointi, katsotaan miten tämä vaikuttaa kilpailuun tai rajat ylittävän kauppaan. Jos toiseen osaan saatava vastaus on kielteinen ja näin voikin usein olla, koska emme saa unohtaa valtion tukisääntöjä, milloinpa ne eivät vaikuttaisi tilanteeseen markkinoilla. Ja kolmas askel on sitten se, että pyritään löytämään tasapaino kielteisten näkökohtien ja myönteisten julkiseen arvoon liittyvien näkökohtien välillä. Eli tämä on hyvin monimutkaista ja kallistakin. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa neljä testiä maksoi yli 4,5 miljoonaa, käytettiin konsultointiyrityksiä, käytetyt mallit erosivat toisistaan, joten tilanne on hyvin mielenkiintoinen, koska malleja on niin paljon. No, aikani loppuu nyt tähän. Vastaan mielelläni kysymyksiin ja toivottavasti luette mielelläni tämän tutkimuksemme. Kiitoksia Maja Kapellolle näistä mielenkiintoisista tiedoista. Olette siis saaneet tämän, tämänpäiväisen tutkimuksen tänään julkaistun tutkimuksen. Saatte sen todella nyt aivan uuni tuoreeltaan. Tämä siis osaltaan kartoittaa tätä hyvin merkittävää aihetta, jota varmasti myös tässä valiokunnassa jatkossa tulemme pohtimaan. sähköisiä sisämarkkinoita käsittelevä esittelijä esimerkiksi varmasti katsoo näitä kysymyksiä ja samoin tämä tulee esille, kun tarkistetaan tekijänoikeuksia. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron sitten kollegoille. Ensin varapuheenjohtaja, joka on pyytänyt puheenvuoroa sitten kamereille. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Jos laittaisitte kuulokkeet korville, kiitos. Kiitos. Haluaisin esittää kysymyksen. Liittyen tähän aiheeseen on eräänlaista teknologista kannibalismia huomattavissa – teknologisesti ottaen siis. Ja tämä tarkoittaa sitä, että elokuva alan ahmaisee televisio ja internet puolestaan valtaa televisiota alaa ja niin edelleen. Ja kirjallinen media, sekin kärsii internetin jaloissa ja jää sen alle. Näin ollen teknologian kehityksen vauhti on uskomatonta ja haluaisin osoittaa, mikä on tilanne minun maassani. Se on hyvin hyvä osoittamaan, mikä tilanne on Romaniassa. Meillä on hyvin elävä audiovisuaaliala ja valtava julkinen yleisradiotoiminta television osalta. Ja se on ollut näin pitkään, mutta se on nyt romahtamassa, julkisia varoja on ja eri omistajia on. Sinne tarvitaan eri, koska osittain on mainontaa, mutta toisaalta valtionomistusta, mutta se on nyt menossa vararikkoon. Julkinen TV siis Omaniassa haluaisin kysyä seurantakeskukselta, että tunnetteko tämän tilanteen, ja haluaisin kysyä, että tai pyytää, että voisitteko antaa mitään neuvoja Romanialle Voidaanko tarkastuksia tehdä? Ehkä voisi auttaa. Kiitos. Voisimme kerätä muutaman kysymyksen ja vasta sitten saada niihin vastaukset. Kamerat. Kiitoksia. Kiitos näistä esityksistä, jotka kuulimme. Ne tekivät selväksi sen, kuinka erilainen tilanne valitsee eri jäsenvaltioissa. Ja Yleisradio alaan liittyvä sääntely ja direktiivi meillä on olemassa ja komission tiedonantoja, mutta kaikki tämä toteutuu sitten hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Ja kun ottaa huomioon medioiden lähentymisen, ja muut muutokset alalla, niin tilanne ei enää vastaa nykytilannetta. Ja täällä on korostettu sitä, että yleisradiotoiminta on oikeutettua edelleen myös verkossa. Ja Saksassa tilanne on se, että britit siis otimme käyttöön brittiläisen yleisradion mallin, joka toimii aika hyvin ja palvelee julkista tarkoitusperää, eikä ole sidoksissa tiettyyn teknologiaan, vaan pyrkii siihen, että kansalaisille tarjotaan tietoa, viihdettä ja sellaista tarjontaa, joka muotoutuu tai muodostaa kulttuuriidentiteettiä ja niin edelleen. Eli on tärkeää, että korostitte myös sitä, että yleisradioiden tämänkaltainen toiminta ja rooli ei ole mitenkään vanhentunut myöskään netissä. Sitten puhuitte tästä public value testistä. Itse tunnen alaa kuulun Yleisradion liittoon Saksassa ja tiedän kuinka hankala tämä testi on. Meillä on kolmivaiheinen testi todella ja oikeastaan vain suuret media-alan toimijat voivat hyötyä tästä. Ne ovat saaneet todella tärkeän etulyöntiaseman tällaisessa kolmivaiheisessa testissä, enkä oikein tiedä, onko tämä nyt enää mitenkään järkevä nykymuodossaan. Yleisradioillahan on todella tietty julkinen toimintavelvoite, joka ei liity teknologiaan. Tämä on käytettävissä eri, erilaisissa laitteissa. Ja on pohdittava vielä kysymystä siitä, Onko tällainen public value test internetlähetyksien osalta sellaista, mitä vielä nykypäivänä tarvitaan? Eli tähän haluaisin teiltä vastauksen. Ja toinen kysymys liittyy pikemmin kilpailukykyyn. Entistä useammin näemme, että tilausvideo foorumit pyrkivät saamaan lisää tilaa Euroopassa. Yksi esimerkki näistä on Netflix. Saksassa pari-kolme vuotta sitten tämä, tämä meillä oli ilmiö sekä yksityisellä että julkisella puolella. Eli kartellissääntöjen takia tilausviitotoiminta kiellettiin julkisella puolella – eri toimijat halusivat yhdistää voimansa, mutta tämäkin kiellettiin kartellisääntöjen takia. Voiko käydä, tässähän voi käydä niin, että ulkomaiset toimijat pystyvät sitten toimimaan oman mielensä mukaan, mutta eikö tämä sitten johda pirstaloitumiseen, jos tällaisia kartellisääntöjä noudatetaan. Mutta meillä siis ei ole ulkomaisia, ulkomaisille toimijoille EU-laajuisia sääntöjä. Saksan järjestelmä, samoin yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmä on erityinen. Esimerkiksi Euroopan parlamentin keskusteluissa kuitenkin usein käy niin, että yleisradiotoiminta sekoitetaan valtiolliseen toimintaan. Oletteko tehneet tutkimuksia siitä, miten valtion toiminta tai hallituksen ja politiikan toiminta näkyy yleisradiotoiminnassa ja miten julkinen valvonta puuttuu julkisiin yleisradiotoimijoihin. Tilannehan todella eroaa jäsenvaltiossa toiseen. Toimiko tällainen valti, valvonta ylipäätään? Good question. Eh... Hyvä kysymys. Seuraavaksi puheenvuorossa saa Kiitoksia siitä, että tulitte tänään paikalle. On tärkeää, että teemme tiivistä yhteistyötä seurantakeskuksen kanssa. Usein teemme työtä samaan suuntaan. Pyrimme edistämään kulttuurista ja medioiden moniarvoisuutta ja tähän liittyy esimerkiksi yleisradiotoiminta. Kuten tiedätte, ensi vuonna on tulossa audiovisuaalidirektiivin tarkastus. Tähänkin jo puututtiin osittain. Olisi mielenkiintoista kuulla teiltä, miten median lähentyminen on viime vuosina vaikuttanut julkiseen yleisradiotoimintaan. Eli miten tämä nivoutunut yhteen muiden toimijoiden kanssa. Onko tässä ollut ongelmia esimerkiksi teknisten uudistusten perässä pysymisessä? Uudistuksella pitäisi pyrkiä tiettyihin tavoitteisiin, joten pidän tärkeänä sitä, että direktiiviä tarkistetaan mahdollisimman pian. Usein audiovisuaaliala kehittyy teknisesti aika nopeasti, mutta lainsäädäntö ei välttämättä pysy perässä. Ja sitten puhuitte yleisradiotoiminnan erilaisista rakenteista yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista. Esimerkiksi onko teillä tietoa siitä, miten esimerkiksi mainonta vaikuttaa tuotannon sisältöön? Ja onko lähentyminen medioiden välillä vaikuttanut tuotannon tai sisällön tuottamiseen? Onko tässä siirrytty kopioimaan ja liimaamaan usein. Kun katsotaan medioiden moniarvoisuutta ja sisältöä, niin tämä on tärkeä asia tulee pitää mielessä. Ja juuri e, julkisessa toiminnassa tällä kaikella on erityinen merkitys. Eli käytetäänkö usein sitten sisältöä muista lähteistä ilman, että sitä sen enempää suoritettaisiin. Kiitoksia seuraavaksi Julie Ward. Uh, thank you very much for... Kiitos paljon tästä esitelmästä. Tämä on erittäin uh, monisäikeinen, päällekkäinen, vaikea tehtäväkenttä. Minulla on useita kysymyksiä. Minä haluaisin tietää, miten työnne kiinnittää huomiota lasten tarpeisiin, nuorten tarpeisiin. Nämä usein jätetään pois kuulemisista. He ovat siis tulevaisuuden katsojat, he ovat valtavia televisio-ohjelmien, elokuvien, median kuluttajia. Ja minä en ole varma, että heihin kiinnitetään riittävästi huomiota. Tiedän työstäni nuorten parissa, että heillä on usein hyviä ajatuksia – ja oli sitä mieltä, että heidät olisi otettava mukaan. Ja monimuotoisuutta tässä pohdiskelen. Omassa kotimaassani oli tilanne, jossa vanhempi naishenkilö, joka työskenteli BBCllä, ja hän joutui eläkkeelle, koska hänen koettiin olevan liian vanha, mutta hänen vanhemmat miespuoliset kollegat kyllä saivat jatkaa työssään. Ja tämä nainen vei tämän asian eteenpäin ja voitti oikeustaistelun. Ja olen sitä mieltä, että tästä on keskusteltava, kuka on näkyvä, näemmekö me itsemme, kun katsomme näyttöä tai ruutua. Minä en näe niin paljon monimuotoisuutta kuin mitä minä haluaisin televisiosta ja haluaisin tietää, mitä voisitte asian hyväksi tehdä. Grazie Julie. E ora la collega... Kiitos. Seuraavaksi Soidrova. Ano, děkuji, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za tu... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tutkimuksestanne. Lisäksi haluaisin sanoa, että minä uskon, että julkiset mediat ovat äärimmäisen tärkeässä osassa, kun kehitetään demokraattista yhteiskuntaa. Ja täten suhtaudun myöskin tähän tutkimukseen hyvin myönteisesti. Uskon, että yleisradiotoiminnan tulee seurata tulevaisuuden teknologioita myös verkossa. Ja tässä on kyse rahasta. Sanoitte, että mediat, joilla on enemmän rahaa, niillä on myös enemmän katsojia, poikkeuksena Puola. Tai siis poikkeuksena on Puola, mutta muuten on kahdeksan, jos ajatellaan katsojalukuja, Ja ne ovat siis siellä kolme, jos ajatellaan tuloja. Miten teette tämän Puolassa? Joka tapauksessa uskon, että laatu, teknologiat pitää ottaa huomioon, mutta miten me saavutamme tavoitteen. Meidän pitää käyttää myös nuorten käyttämiä medioita. Nuoret eivät enää katso TVtä, he eivät kuuntele enää radiota, joten uskon, että raha on olennaisen tärkeää, mutta kyse ei ole ainoastaan rahasta. Tutkimuksessanne katsottiin, kuinka paljon katsojia oli, ja, se osoit, ja pyrittiin katsomaan, miten tehokkaasti palvelut toimivat, mutta samalla mikä teille on tärkeää on julkisen palvelun rooli, joten testin tulokset, ovatko ne tallessa. Jäsenvaltion osalta valitettavasti en ehtinyt lukea tutkimusta vielä täysin läpi yksityiskohtaisesti, mutta haluaisin tietää, että on kolmassa yleiskatsauksesta, yleiskatsauksesta testin tuloksista, esim. onko tulosta Checkin tasavallan osalta, en edes tiedä. Se oli ensimmäinen kysymykseni. Mitä sitten public value test, testin tuloksilla tehdään? Toinen kysymys. Tämä on hyvin tärkeä, kiitos. E ora la kollega Truppel. Prego. Kiitoksia seuraavaksi Truppel. Kiitos omalta osaltani, kiitos tästä esitelmästä. Tässä valittiin neljä maata, jossa on selkeä määritelmä, selkeä ymmärrys, selkeä käsite liittyen siihen, mikä on yleisradiotoiminnan rooli internetissä, mitkä ovat syyt tähän ja onko, olet, uskotteko, että tässä ollaan mm, puuttumassa tähän? Toinen kysymykseni kuuluu, että mm, audiovisuaalisen median mm, direktiivä ollaan uusimassa ja nyt käsitellään sitä, tulisiko tehdä ero lineaarisen ja ei-lineaarisen palveluiden välillä, kuten tähän asti on ollut, vai tulisiko tämä erottelu poistaa, ja minä haluaisin tietää, onko teillä kantaa tähän. Kiitos. Grazie, collega Dinolfi, e con lei abbiamo chiuso gli interventi, prego. Kiitoksia lopuksi vielä Dinolfi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kovasti alustuksen pitäneille. Täällä keskustelussa on on nyt keskitytty lähinnä internetiin, mutta keskittyisin toiseen ongelmaan, joka koskee perinteisiä tiedotusvälineitä, kuten televisiota, eli poikkeuksiin, joita annetaan TV-kanaville. Tämä liittyy siis riippumattoman tuot tuotantoon. Esimerkiksi Italiasta Disney on saanut vuoden 2013 lopussa poikkeuksen, joka liittyy tuotantoon. Eli tämähän oikeastaan tapahtuu niin, että rikotaan EU-direktiiviä ja toisaalta tämä on myös haitallista kotimaiselle tuotannolle ja pienille eurooppalaisille tuottajille. Ja tämä myös heikentää moniarvoisuutta koska näillä toimijoilla on usein hallitseva asema. Joten halusin kysyä, onko komissio puuttunut tähän ongelmaan ja oletteko kenties tehneet asiasta jotakin johtopäätöksiä? Kiitoksia kaikille kollegoille. Yksi asia tähän vielä lisäksi. Kuulemistilaisuutemme ja teidän tekemänne työ ja myös tällaiset kysymykset menevät yhteen suuntaan ei haluta miten, mitenkään vähentää julkisen toiminnan moni, moninaisuutta, vaan pyritään siihen, että direktiivin tarkistuksessa todella pureuduttaisiin haasteisiin. Tällainen kahtia jakautuneisuus, eli julkinen ja yksityinen sektori, ovat tässä tärkeitä molemmat mutta on tärkeää, että ymmärrämme, mitkä ovat säännöt, mitä velvollisuuksia ja oikeuksia pitää taata, jotka antavat sitten oikeutuksen internetin aikoina yleisradio toiminnalle ja sille, että eri toimijat voivat todella toimia. Tutkimuksessanne pyritään siihen, että kaikilla toimijoilla olisi yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Kyseessähän ovat toimijat, jotka todella tuottavat sisältöä, eivät pelkästään välitä sisältöä paikasta toiseen. Eli ulotetaanko tämä oikeuksien ja velvoitteiden käsite myös niihin, jotka välittävät tietoa. Missä järjestyksessä haluatte nyt vastata? Kysymyksiä esitettiin teistä monelle. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you for all these... Kiitos kaikista kysymyksistä. Voisimme keskustella varmaan monta päivää niistä, mutta asiassa, mitä tässä voin tehdä, no myös, että odotuksenne valitettavasti joudun vähän niitä laskemaan, sillä pari asiaa. että meitä on 19 seurantakeskuksessa ja monet tiedot, jotka haluaisitte liittyvät yhteiskunnallisiin tutkimuksiin, syvällisiin sellaisiin, joihin meillä ei välttämättä ole yhteyttä itse, joten siihen liittyy varauma, joten, ja kysyitte mielipiteitämme Meillä ei ole mielipidettä. Tätä teidän tulee kunnioittaa. Me emme ikinä voi sanoa, minä olen sitä mieltä, että se, tai meidän pitäisi tehdä pitäisi tätä tällä tavalla. Voimme kertoa teille faktoja, voitte itse sitten vetää johtopäätöksiä pahoittelut tästä. Tämä ei ole meidän roolimme sellainen, ymmärrän, että kyllä, mutta se mitä me teemme, ja valaisin ensimmäisen kysymyksen, joka liittyy Romanian tilanteeseen, kyllä, me laadimme raportteja ja Romanian tilanne, siitä raportoitiin Iris uutiskirjeessä, siitä oli tietoa ja tietokannasta löytyy tietoja, joten me kerromme maailmalle, mitä tapahtuu. He tietävät asioista, jos seuraavat julkaisujamme. Ja sellainen roolimme on, mutta mitä tulee neuvojen antamiseen, mitä teidän pitäisi ehkä tehdä? No, kaksi tapaa. Voitte käyttää joko samoja lähteitä ja katsoa, miten muut valtiot ovat toimineet ja vetää omat johtopäätöksenne, tai voitte kysyä mediapalveluiden kollegoiltamme, jotka voivat sitten, jos tämä on virallinen pyyntö, niin antaa neuvoja tilanteesta. Mutta me laadimme raportteja, näin tehtiin myös muistakin tilanteissa, esimerkiksi medioiden tilanne muissa valtioissa, EU:ssa ja muuallakin, ei sanostan vain EU:ssa, joten tätä me teemme sitten oli kysymys, joka liittyy siihen, millaista nämä väliutestarvokokeet ovat. Maija kertoi minulle, että Saksan osalta tulokset 45 koetta, kulut 270 000 euroa, joten se on suuntaista kuin mitä te tarkkailitte, mutta päätelmät voitte itse sitten vetää siitä. Ja sanon, että tämä liittyy myös pituuteen eikä ainoastaan kuluihin. Ja hän näyttää 11 kuukautta keskimäärin oli kesto, joten se on tärkeä tekijä, jos ajatellaan yrityksen perustamista, niin tarvitaan pitkä menettely ennen kuin voidaan edes aloittaa. Sitten eh, eurooppalaisen sääntelyyn, EUn sääntelyn rooli, kun pyritään jarruttamaan eurooppalaisten palvelujen kehittymistä, tai siis että ne palvelut kärsivät koska ulkomaalaiset, ulkomaiset valtiot eivät, niihin ei päde EU-sääntely ja sen takia ne eivät kun samoja sääntöjä kyllä minusta. Tätä olemme huomanneet, että on heikkouksia, jos on EU-sääntely ja sitten sitä ei voida soveltaa muualla. Toinen asia on, että on EU-sääntely, joita ei ole, tai Euroopan sääntely, jota ei ole niin harmonisoitu, joka antaa vaihtoehdon, että voi mennä ulkomaille joten vaikka on EU-toimija, niin silti voidaan valita se valtio, jonka standardit ovat alhaisimmat. Ja verkkomaailmassa tämä on yhä helpompaa, se ei ollut niin helppoa perinteisessä mediamaailmassa, joten tämä on huomattu tutkimuksissa, mutta kollegani voi kertoa tästä lisää sitten. Paljon vaikeampi toisaalta on sanoa, että onko julkisen palvelun toimintaa. miten paljon miten valtiot ovat siinä mukana. Esimerkiksi Saksa totta kai on tämä kuuluisa päätös. ZDF-kanavan osalta siinä erään työntekijän sopimusta ei uusittu. Tällaista me kyllä raportoisimme. Kaikki tämä tieto on löydettävissä, mutta nämä eivät ole meidän johtopäätöksiämme sitten. Mitä muuta? Medioiden lähentyminen, Mielestäni on tiettyjä osa-alueita, joissa joskus yleisradioyhtiöitä käytettiin etualalla, jos ajateltiin digitv tietyissä valtioissa. Ne itse veivät läpi tuon muutoksen muuttaakseen markkinoita. Ajattelisin, että verkkomaailmassa, no nyt palataan tähän kestoon ja kuluihin, että on ongelmia liittyen siihen, että pysytään tekniikan kärryillä muutoksen kärryillä. Muut, ja sitten mainonta, no se ei ole vaikuttanut sisältöön, mutta sekään ei ole ehkä asia, jota seurantakeskuksen pitäisi tarkkaan, jos ei monimutkaista, liian yksityiskohtaista, en usko, että pystyisimme tähän sitten mielenkiintoista jämmertää tässä yksin, eli tämä toimituksellinen vastuu on suuri aihealue. Se kuuluu myös tähän AVSM-direktiiviin, on julkaisu, jossa pyritään selittämään tuota termiä, sillä se on hyvin monimutkainen. Siinä siis hieman apuja löytyy tuon suhteen, mutta koska sen käytön sovellus on vaikea lasten tarpeet, Maija kertoo viimeaikaisesta tutkimuksesta, jonka hän on julkaissut liittyen alaikäisten suojeluun. Se on hyvin hyödyllinen osa. Me ei tietenkään unohda heitä, mutta heitä ei ole meidän johtokomiteassa. Olisi ehkä kuitenkin mielenkiintoista, mutta tämä on jo nyt tarpeeksi vaikeaa saada ääni kuuluviin kuluttajien korviin. Eli tarvitaan kuluttajien ryhmiä, jotka aktiivisesti ovat mukana työssämme seurantakeskuksessa. Olemme tähän pyrkineet, mutta lapset eivät valitettavasti vielä ole tai tule olemaan mukana lopuksi. Mitä muuta? testien kokeiden tulokset. Sotellaan näitä public value-kokeita, Maja vastaa siihen. Julkisen arvon kokeet. Neljän valtion kysymys tuli sitten viimeinen kysymys, joka liittyy riippumattomaan tuotantoon. No, siitä ei enempää. Merci. Et vous, monsieur, préfère... Euh, euh, ah non, allora, Maja Capello. Seuraavaksi Maja Capello. Integrate where... Kiitos Pyrin osallistumaan vastauksiin sikäli kun pystyn. Kuten Susanna Kolchev puhui tästä verkossa tapahtuvasta julkaisutoiminnasta, niin tässä nyt on tämä katso siihen, mikä on lainsäädännön tilanne ja mitä erilaisemmat nämä määritelmät ovat toisistaan, niin sen vaikeampi tietoja on verrata. On tärkeää, että on vertailukelpoisia tietoja ja, voit, ja on tärkeää, että on samantyyppisiä malleja. Mikäli on 28 eri järjestelmää, niin emme voi tehdä vertailua. Neljä maata, jotka mainitsin, Norja, Italia, Tanska, Belgia ovat ainoat, jotka käyttävät sanaa internet. Ja tämä oli hyvä, että olla huono asia, mutta tämä on selkeä konsepti, jonka kaikki tuntevat. Lisäksi kysyttiin seikkaperäinen kysymys liittyen lapsiin. Tämä suokin minulle hyvän mahdollisuuden kertoa laatimastamme kertomuksesta. Tämä liittyy lapsiin ja eri medioiden käyttöön. Tämä ei koskaan sitä julkisia palveluja, vaan sitä, mitä eri laitteilla tapahtuu. Tässä puhutaan suojelutyökaluista ja sääntelyvälineistä, luokitteluista ja näistä venäjakajista, mitä jäsenvaltiot tekevät, mitkä keinot heillä on käytettävissä. Tämä on nimittäin sellainen ala, jossa harmonisointi ei ole kovin pitkälle vietyä julkisiin palveluihin liittyen. Ei ole mitään sääntöjä, mitkä pätisivät kaikkiin julkisten yleisradiotoiminnan suhteen on vähittäisten harmonisointi, mikä on haitallista, mikä on riski, mikä on asiallista, mikä ei ole. Tämä riittyy varsin paljon kansalliseen lainsäädäntöön, perinteisiin, ja tämä on kenties hyvä asia, että direktiivi ei ole tähän asian kajonnut. Tässä helpotetaan heidän, joiden verrattuna näitä malleja, niin heidän työ on entistä vaikeampaa, mutta te voitte tästä asiasta lukea tässä kertomuksessa. Toinen tutkimuskertomus liittyy itsenäisiin tuotantoihin. Tämä on julkaistu komission verkkosivustolla. Tämä on raportti, jossa me olemme keränneet tietoja liittyen markkinoiden kysyntään, niin tässä on nämä velvoitteet liittyen siihen, että on omistettava tietty aika investoinneista – tai ohjelmaa eurooppalaisille ohjelmille, mikäli tämä on direktiivin vastainen lähestymistapa, niin se ei ole meidän päätettävissä onneksi. En tiedä, kuinka direktiivit ole pannut täytäntöön, mutta te näette kuitenkin katsauksen tähän asetukseen. Minä en tiedä, että Italialla olisi tehty ilmoitusta tähän asiaan liittyen. Sitten raha ja yleisö asia nousi esille. En tiedä mihin kohtaan tätä kertomusta viitattiin, mutta tämän kertomuksen tarkoitus ei ole tehdä arvioita siitä, mikä on hyvä ja mikä on huonoa, vaan raha on välttämätön osa tätä palapeliä. Mikäli raha ei ole, ei voi tuottaa sisältöä. Se, että on paljon rahaa, niin se ei ole sama asia kuin, että on hyvä sisältöä. Se on täysin totta se, että on paljon katsojia, jotka katsovat samaa sisältöä, sekä ei välttämättä tarkoita sitä, että kyseessä on laadukas sisältö. Näinhän se vaan on. Kenties tietyn sisällön katsominen on ainoastaan muodikasta, joten lukuja tulee arvioida huolellisesti. Varmasti Jill kertoo tästä tarkemmin. Tärkeää on se, että nämä tiedot ovat vertailukelpoisia. Muutoin on mahdotonta vetää johtopäätöksiä. monimutkainen kysymys liittyen konvergenssiin eri äh, alustoihin ja kilpailuun. Minä annan Jillille mahdollisuuden vastata tähän kysymykseen. Tämä on hieman taloudellisempi kuin oikeudellinen kysymys. Voidaan, toki voidaan puhua siitä, mitkä ovat oikeudelliset puitteet, mutta no, se ei ole minun tehtäväni. Joten Jill, olkaapa hyvä. Grazie. E- Kiitos. Herra Fontaine. Thank you. Just on two particular points. Uh, which... Kiitos. Muutama asia, jota ei vielä otettu esille. Näiden yleisarviotoimijoiden ja riippumattomien tuottajien välinen suhde. Ensinnäkin, mitä tulee näiden toimijoiden rooliin, niiden kehitys tulee johtamaan siihen, että hekin ovat tärkeässä roolissa – tuotantojen rahoituksessa hyvin todennäköistä on, että alkuperäisten, alkuperäisten tuotteiden rahoituksen malli tulee muuttumaan, jos nyt sitten katsojia on vähemmän, niin tarvitaan lisää varoja ja on lisäkannustumia toimia myös verkossa. Tämäkin on tärkeää muistaa, kun ajatellaan sitä, että rahoitusten malli muuttuu. Ja mitä tuli kilpailuun eurooppalaisten formien ja palveluiden kilpailuun siis, niin kuin Susan sanoi, Meillä ei ole mielipidettä asiasta, mutta voitaisiin huomioida, että se, että uusia toimijoita tulee koko ajan markkinoille, ne luovat muassa tilausvideopalveluita, ja tämä on selvästi johtanut siihen, että markkinat itse ovat kehittyneet. Sitä ei ollut tulkoon olemassa ennen tätä kaikkea. Totta kai sääntelyä tarvitaan, mutta nämä uudet toimijat, usein yhdysvaltalaiset, ovat olleet luomassa markkinoita, joita ei ollut aikaisemmin olemassa ja jotka ovat tarjonneet muita toimintakanavia tuotteille. Kiitos. Grazie, e, penso che sia... Kiitoksia. Kuvauksenne oli erittäin mielenkiintoinen. Saimme teiltä useita asiakirjoja, joita meidän on syytä käydä läpi. Tämä oli nyt ensimmäinen tapaaminen kanssanne. Tytäsin että Lorena Bonso Connect-pääosastosta on vielä siis täällä. Kiitos, että tulitte. Hän puhuttiin neutraalisuudesta ja jäsenvaltioista, mutta muistuttaisin, että sekä alaikäisten kohdalla ja muissakin kysymyksissä televisioiden pitää kunnioittaa ja noudattaa tiettyjä oikeuksia ja kysymyksiä, jotka liittyvät lasten oikeuksiin, naisiin, rasistisiin kysymyksiin ja niin edelleen. Toivottavasti näihinkin kiinnitetään huomiota tulevassa direktiivin uudistuksessa. Nyt antaisin puheenvuoron Boalonsolle komissiosta, jotta kuulemme myös teidän näkemyksenne. Varmasti, aivan kuten mekin, tekin varmasti teette yhteistyötä seurantakeskuksen kanssa, kun olette uudistamassa direktiiviä. On tärkeää, että saamme teiltä tietoa, koska tästä on hyötyä sitten esittelijällemme. On tärkeää, että seurantakeskus pystyy tarjoamaan, meille kylliksi tietoa esimerkiksi Mavise-hankkeessa. Kiitos Susan Maija. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Susan Maija ja muut kollegat komission puolelta pari sanaa liittyen seurantakeskukseen. Kiitoksia ensinnäkin tutkimuksesta. Kyllä, meillä on läheinen suhde seurantakeskukseen, erityisesti minun yksikköni siis. Saamme teiltä paljon tukea, tietoa, dataa. Ja tämä pätee erityisesti nyt Refit-toiminnan myötä seurantakeskus antaa meille paljon tukea ja tietoa siinäkin. Ja tämä tutkimus ei ollut yksi tilaamamme, mutta kuitenkin se on ollut hyvin hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Minusta tulokset ovat äärimmäisen kiinnostavia. Mitä tulee yleisradioyhtiöihin, näihin kysymyksiin liittyy paljon toissijaisuutta, Amsterdamin pöytäkirjaa. Komissiolla on siis hyvin vähän toimivaltuuksia, mutta usein on, komissiossa on sanottu ja hyvin äskettäin Oettinger sanoi Münchenissä, että me arvostamme tai ymmärrämme hyvän, että on tämä kaksi, kahtalainen järjestelmä, että on kaupallisia toimijoita ja julkisia toimijoita. Tämä on hyvin eurooppalaista, ja tämä tasapaino on hyvin mielenkiintoinen ja se auttaa median moninaisuudessakin. Tämänkin sanoi Oettinger, että digitaalinen aikakausi tarkoittaa sitä, että on enemmän näyttöjä, enemmän katsojia ja pääasiassa tämä antaa enemmän mahdollisuuksia myös julkisille toimijoille näyttää yleis- yleisölle omaa ohjelmaansa tai mahdollisuutena, niin kuin myös sanottiin, kun on näin paljon sisältöä ja eri tason luotettavuus tasolta, niin monet pitävät julkisen palvelujen sisältöjä luotettavina, joten tämä on heille suuri mahdollisuus. Muilta osin pitää paikkansa, että AVSM-direktiivi on neutraali, siinä käsitellään arvoja, niin kuin puheenjohtaja sanoi, muun muassa alaikäistä suojelua ja vihapuhetta, ja tämä pätee julkisiin toimijoihin sekä myös kaupallisiin toimijoihin. Joten AVSM refit tulee vaikuttamaan siihen. Julkiset kuulemiset ovat tulossa ja tulemme keskustelemaan sitä varmaankin tänään myöhemmin. ja pitää ottaa siis huomioon, mikä on sisällön löydettävyys. Tämä keskustelu varmasti olemaan osa koko arviointia. Kiitos. Thank you. Thank you so much and grazie ancora. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. Luotamme siihen, että te tuette parlamenttia sen työssä. Ja tämä tutkimuksenne on varmasti meille tärkeä työväline. Kiitoksia vielä ja työn iloa jatkossakin. Eh, kollegi, allora, noi continuiamo. No niin, kollegat, nyt meillä on edessämme tärkeitä lausuntoja. Ensin Petra Kamaevät, joka on valmistellut lausunnon digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelusta. Eli tänään meille esitellään lausuntoja. Muistutan teille, että tarkistuksia voi jättää 30. syyskuuta asti. Valiokunta äänestää tästä 12.11. ja ITRE ja IMKO 10. päivä. Ja muistuttaisin teille vielä, mikä meidän roolimme tässä aiheessa on. Muistatte varmasti, että tämän vuoden toukokuussa komissio on julkaissut tiedonannon mm, sähköisistä sisämarkkinoista – pyritään siihen, että kuluttajat ja yrittäjät saavat paremmin käyttöönsä palveluita verkoista. Pyritään kehittämään oikealla tavalla näitä palveluita ja myös parantamaan digitaalista taloutta eri sisällön kautta. Nyt ollaan laatimassa strategista mietintöä, kun mennään kohti sähköisiä sisämarkkinoita. Heinäkuussa puheenjohtajakokous päätti, että ITRE ja IMKO ovat vastuuvaliokuntia 55 artiklan nojalla ja kulttuurivaliokunta yhdessä Jurin ja Liven kanssa toimii 54 artiklan puitteissa avustavina valiokuntina. Tässä käytiin suuri taistelu ja tämä tulos oli varsin hyvä. Kun jaettiin toimivaltuuksia valiokuntien välillä, päästiin sopimukseen, jonka mukaan avustavat valiokunnat, 54 artikla, kantavat oman kortensa kekoon omien rajallisten toimivaltuuksiensa puitteissa. Eli kun käymme läpi mietintöä, niin muistuttaisin teitä jättämään tarkistuksia pelkästään niihin osiin, joissa kult valiokunnalla on toimivaltuuksia. Tämä toimisi niin, että tarkistuksemme tulisivat helpommin hyväksytyiksi. Sihteeristö lähettää teille selkeät ohjeet siitä, mikä kulttuurivaliokunnan toimivalta on, mutta muistuttaisin, että meille kuuluu alla luku 3.2, eli yksinomaiset toimivaltuudet. Kun katsotaan tämän vuosisadan tiedotusvälineitä. Eli tähän liittyy AVS-direktiivi. Sitten meillä on yhteistä toimivaltaa 431 luvussa. Tämä liittyy digitaalisiin sisältöihin. Tähän liittyy elinikäinen oppiminen, koulujärjestelmä ja niin edelleen. Tämä on tärkeää, koska tähän tulokseen emme päässeet helposti, joten haluan kiittää kaikkia tuesta tässä asiassa. Yhteisen toimivaltaan liittyy vielä toinen asia, luku 2.4, eli se, että digitaalinen sisältö on paremmin käytettävissä. Ja tässä katsotaan myös modernia tekin oikeuslainsäädäntöä, joten tässä meillä on osittaista toimivaltaa. Nyt meillä on siis edessämme tällainen paketti ja 53 artikla, tehostettu yhteistyö, eli me laadimme lausunnon, joka koskee online-foorumeita ja lukua 331. Mutta saatte nämä tiedot yksityiskohtaisemmin sihteeristöltä. Tässä on tehty hyvin tärkeää työtä yhdessä muiden valiokuntien kanssa ja tätä kautta kulttuurivaliokunta sai tietynlaisen tunnustuksen asemalleen. Ja pyydän anteeksi, että puhuin tästä näin pitkään, mutta haluaisin kertoa hieman, missä menemme. Tästä puhumme koordinaattoreiden kanssa. Petra. Kiitoksia. Kiitos kovasti Silvia tekemästäsi työstä valiokuntien puheenjohtajakokouksessa. Tämä saistelu ei ollut helppo, vaan tässä oli varsin suuri pala purtavana. Ja valiokuntien toimivalta kysymykset ovat hyvin hankalia, kun katsotaan digitaalista maailmaa. On siis yksinomaista ja jaettua toimivaltaa yhdessä IMKon kanssa ja niin edelleen. Eli IMKO ja ITRE laativat mietinnön ja juuri Libe, Emple ja Kult sitten saavat tiettyä spesifiä toimivaltaa ja Regi, Ekon, Tran ja Inta sitten harjoittavat tavanomaisia oikeuksia, joita liittyy tämän kaltaiseen lausuntoon, joten nyt vielä kerran esitän pyynnön teille kaikille, jotka haluatte laatia tarkistuksia siitä, että pitäydytte näissä toimivaltuuksissa, koska muuten voi käydä niin, että taistelu sen kuin pitkittyy eikä yhteistä parlamentin kantaa saada lainkaan, siis liittyen sähköisiin sisämarkkinoihin. Kuten Silvia sanoi, yksinomainen toimivalta audiovisuaalisissa mediapalveluissa. Tämä liittyy siis AVS-direktiiviin 3 kaksi 332 kohta. Sitten digitaaliset taidot, mediakompetenssi, tässä on jaettu vastuu Empelin, äh, työllisyysvaliokunnan kanssa ja sitten jaettu toimivaltajurin kanssa liittyen ähm, tekijänoikeuksiin. Ja 350 plus. 54 ja 53 plus foorumeihin liittyen. Tässä tilanne on aika hankala, enkä tiedä miten tässä nyt saadaan asia hoidettua eri valiokuntien kanssa, mutta varmasti nämä kysymykset tulevat esiin vielä tulevina vuosina muissa yhteyksissä. Nyt sitten itse asian. Tiedätte, että lausuntoluonnokselle ei ole paljoakaan tilaa, 1500 merkkiä, hieman se taisi ylittyä. Kaikkia ei siis voi tällaisessa tekstissä mainita. Kaikkea sitä, mitä näihin varsin laajoihin toimivaltuuksiin kuuluu. Ja tämä on siis aika selvää, joten digitaaliset taidot ja tiedot eivät ole siis päässeet tässä unohtumaan, vaan ajan työstä omia ajatuksiani vielä tältä osin. Viittasin siihen, että Euroopassa tarvitaan enemmän sitomusta tämänkaltaisten taitojen koulutukseen ja nuoriin. Tässä avainsanana on mediakompetenssi, aivan taaperoikäisistä eteenpäin noudatettaisiin elinikäistä oppimista. Tässä yhteydessä olen todennut, että erityistä huomiota tulisi kiinnittää opettajiin, kouluttajiin ja oppimisen epävirallisiin muotoihin. Esimerkiksi nuorisotyössä on kriittisesti katsottava sitä, miten tiedotusvälineiden kanssa toimitaan. Olen vakuuttunut siihen, että se, että nuorille annetaan tässä asiassa koulutusta, on paras tapa toimia heidän kanssaan. Sitten AVS-direktiivi. Meillä on kaksi mietintöä jo laadittu tästä aikaisemmalla vaalikaudella. Tuolle tehtiin hyvää työtä, josta nyt voidaan jatkaa. Sabine Verhainen mietintö media, audiovisuaalisen media-alan lähentyminen, konvergenssia, omaa mietintöni. Nyt täytyy kuitenkin katsoa, miten audiovisuaalikysymystä voidaan tehdä niin, että se kestää myös tulevaisuudessa. Puhuttiin foorumeista ja sisältöjen löydettävyydestä. vaadimme tiettyä etusijaa tietynlaiselle sisällölle. Ja tällä onkin merkittävä asema digitaalisen maailman foorumien luomisessa. Maailma ei ole enää yhtä lineaarinen kuin aikaisemmin. Tähän liittyy, liittyvät eri audiovisuaaliset kysymykset, joiden osalta meidän täytyy luoda sopivat, toimivat säännöt. Toimijoille on tärkeää saada rahoitusta. He tarvitsevat rahoja voidakseen tuottaa hyvää sisältöä ja ei-lineaarinen kehitys pitää muistaa ja AVS-direktiiviä pitää mukauttaa uusiin olosuhteisiin, jotta voidaan estää kilpailun pir- pirstaloituminen ja vääristyminen niin, että yksityiset toimijat eivät sitten, perinteiset toimijat eivät joudu soveltamaan eri sääntöjä kuin verkkotoimijat. Sitten tämä foorumin käsite, käsite ja vastuu ovat hyvin tärkeitä Esimerkiksi laiton sisältö, sen tarjoaminen. Tässä pitää kuitenkin saada aikaan tasapaino sille, että kaikki voivat taloudellisesta tilanteesta huolimatta saada näitä palveluita käyttöön. Pitää olla välineitä, joilla voidaan puuttua kuitenkin Laittamaan sisältöön. Meidän on tehtävä tässä tarkkaa työtä ja vältyttävä siltä, että vastuukysymyksissä heitettäisiin lapsi pesuveden mukana. Eli on huolehdittava siitä, että tiedotuksen vapaus ja internetin valvonta eivät saavuta liikaa jalansijaa. tällaisilla palveluilla pitää olla mahdollisuus ansaita rahaa. Tämä on selvää. Mutta on katsottava tekijänoikeuksia ja sitä, miten oikealla tavalla voidaan saada näitä palveluita käyttöön. Meidän on tehtävä laillisesta sisällöstä houkuttelevampaa ja toimivampaa, ja olemme usean otteeseen vaatineet sitä, että tälle luodaan oikeanlaiset järjestelmät niin, että sisältöä saadaan käyttöön helpommin. Tiedämme, että ihmiset ovat valmiita maksamaan hyvästä sisällöstä, mutta tämän pitää olla helppokäyttöistä eikä niin monimutkaista kuin nykypäivänä usein on. Sitten reilu korvaus usein taiteilijat jäävät ilman korvausta ja siksi toivoisin, että nyt käsittelemme näitä kysymyksiä asiallisemmin kuin aikaisemmin, niin että katsomme digitaalista maailmaa oikealla tavalla ilman, että jätämme korvauksia lapsipuolen asemaan. Sitten maakohtaiset rajoitukset. Tämä asia koskettelee meitä Brysselissä. Siitä keskustellaan myös muualla. Itse olen yhtä mieltä Oettingerin kanssa siitä, että tällainen maakohtainen rajoittaminen on järkevää tietynlaisessa sisällössä. Eli jossain tapauksessa se on oikeutettua. Esimerkiksi pieni toimija, jolla ei olisi edes mahdollisuutta hakea lisenssiä kaikille tuotannolleen. Jos tätä vaadittaisiin, tämä aiheuttaisi vaaraa kulttuurin, kulttuurin monimuotoisuudelle Euroopassa, joten siksi on pohdittava hyvin tarkkaan sitä, miten käsittelemme järkevällä tavalla maakohtaisia rajoituksia. Sitten sisällön siirrettävyys, laittomasti saatu sisältö, täytyy kuitenkin olla niin, että tietynlaista sisältöä eri laitteilla voidaan siirtää maasta toiseen. Tähän on varmasti olemassa teknisiä mahdollisuuksia, jotka tämän mahdollistavat. Ja tähänkin tarvitaan selkeät säännöt maakohtaisessa rajoittamisessa ja sisällön siirtämisessä. Ne on erotettava toisistaan maakohtainen rajoittaminen. Tässä täytyy ottaa direktiivin sisältö siirtäessä digitaaliseen maailmaan. Eli pitää pyrkiä siihen, että digitaalista sisältöä voidaan siirtää entistä helpommin ja kannetaan alkuperä maassa myös tekijänoikeuteen liittyvä vastuu. Tästä varmasti tullaan keskustelemaan. Tässä varmasti on vielä monia keskustelun arvoisia kysymyksiä. On ehkä syytä katsoa vielä hieman menneeseen, vahvistaa vanhoja kysymyksiä, mutta odotan innolla teidän kommenttejanne siihen liittyen, miten saamme aikaan hyvän lausunnon, jonka toivottavasti myös komissio ottaa huomioon, kun se sääntelee näitä alustoja, maakohtaisia rajoituksia ja niin edelleen. Toivottavasti löydämme yhteisiä ideoita. Grazie Petra anche per questa chiarezza proposta. Kiitoksia näistä selkeistä sanoista. Nyt sitten Sahajan ja muut kollegat. Kiitoksia. Kiitos lausunnonlaatijalle tästä lyhyestä lausunnosta ja siitä, miten hän selkeästi kävi läpi nämä kysymykset. Tämä tekee uskoakseni selväksi sen, että valiokunnassa meillä on totta kai enemmän sanottavaa kuin vain nämä neljä asiaa aikaisemmin. Tämä on tullut esille myös hänen mietinnössään. Me olemme ottaneet kantaa esimerkiksi nuorison suojeluun, koulutukseen, mediakompetenssiin, digitaalisiin taitoihin. Ne on mainittu usein monissa mietinnöissä ei näitä asioita tarvitse keksiä tyhjästä, vaan tässä on järkevää, että katsotaan, mitä asiasta on jo sanottu. Niin, että tarkistuksiin pääsemme sitten siihen suuntaan, josta ja puhui. Aikaisemmin olemme jo päässeet useassa asiassa yhteisymmärrykseen ja toivottavasti teemme yhteistyötä tarkistuksen osalta. Juuri oikeuksista keskusteltiin aikaisemman mietinnön yhteydessä hyvin vilkkaasti. Ehkä tätä pitäisi välttää. Jotkut asiat kuulostavat hyvin iskeviltä, mutta kun katsotaan, miten ne käytännössä vaikuttavat, tämä ehkä toimi. Eli meidän pitää pyrkiä löytämään sopivia ratkaisuja eri aloille. Tämä koskee eri aloja ja sieltä, kuten, kuten urheiluun liittyviä oikeuksia. Olen yhtä mieltä siitä, että Brysselissä usein keskustellaan asiasta kiivaammin. Kotoa puolesta ehkä pienet yhteisöt puhuvat näistä kysymyksistä – Pienet toimijat eivät pysty toimimaan haluamallaan tavalla, joten meidän tulee pohtia sitä, onko aina välttämätöntä saada kaikki saman tien missä tahansa, vaikkapa pari kuukautta myöhemmin kenties voisi saada saman sisällön. Eurooppa on hyvin monimuotoinen, paljon monimuotoisempi kuin Yhdysvallat. Lausunnossamme meidän tulisi katsoa tekijänoikeuskysymyksiä online, käytettävyyttä, siirrettävyyttä. On tärkeää, että saamme aikaan tasapainoisen lausunnon. Olisi tärkeää katsoa myös pienempiä tuotteita, ei pelkästään valtavirtatuotteita. On tärkeää, että muutakin tuotetaan kuin valtavirtaa. Katsotaan, saammeko laajan tuen tällaiselle tasapainoiselle lähestymistavalle. Kiitoksia Sabin seuraavaksi Srojeski ja sitten Trypele päätämme siihen. Zacznę od e, wyrazów. Ensinnäkin minä haluaisin osoittaa esittelijälle myötätuntoa, sillä tiedän, että tämä on erittäin vaikea aihe. Ensinnäkin kiitos ja onnittelut tästä rohkeudesta käsitellä näin vaikea aihetta. Minulla olisi kolme asiaa. Ensinnäkin tässä on kolme eri toimivaltuuteen liittyvää asiaa. Oikeus, teknologia ja sisältö. Sisältö digitaalisella sisämarkkinoilla. Ensimmäisen asian liittyen teknologian, oikeuteen liittyen meillä ei toimivaltaa, teknologian liittyen meillä ei toimivaltaa. Toisinaan me saatamme esittää toiveemme, että teknologiat pysyisivät neutraaleina – mutta tämä on lähinnä toiveajattelu. Mitä tulee oikeudellisiin seikkoihin, Juri on tässä etusijalla ja meidän tulee tämän asian suhteen korostaa yhtä asiaa. Se, että pitäydytään tekijänoikeuksissa, kunnitetaan tekijänoikeuksia, tämä on aina asia, jota me voimme korostaa, kun puhutaan oikeudellisista asioista. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, mitä tulee sisältöihin, meidän Toimivaltamme on erittäin vahva. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta silloin kun käsitellään sisältöä, niin meillä on seuraavat asiat taattuna. Se, että näihin palveluihin pääsee helposti käsiksi ulottuvilla, teknologian tai lainsäädännön ei tulisi rajoittaa kuluttajia, kun tulee esteettömän pääsyyn sisältöön. Varsinkin sellainen sisältö, joka on koulutukseen liittyvää tai tuolisarvoa. Ja viimeisen asian, jonka minä haluaisin lisätä, olen sitä mieltä, että meidän on oltava tarkkoja sanavalintojen suhteen. Ensimmäisessä kohdassa on ehdotus, jossa halutaan poistaa lineaarisen ja ei-lineaarisen palvelun välinen ero. On erittäin tärkeää tuoda esille, mitä tällä tarkoitetaan. Koska mikäli poistetaan tämä ero näiden palveluiden välillä, niin se ei ole yksinkertaisesti mahdollista. Mitä tulee näihin lineaarisiin palveluihin, niin on mahdollista saavuttaa enemmän kuin mitä tulee näihin ei-lineaarisiin palveluihin, jotka ovat varsin kaupallistettuja tätä nykyään. Joten olen sitä mieltä, että tämä ero tulisi entistä selkeämmäksi kuin päinvastoin. Ja lisäksi meidän on taisteltava tekijänoikeuksien puolesta, tämän asian, jonka minä mainitsinkin jo, ja lisäksi kulttuurisiin hyödykkeisiin on varmistettava pääsy. Tämä tulee olemaan vaikea kompromissi. Meidän on muistutettava itseämme, että tekijänoikeudet ovat joskus ö, tekijöiden ulottumattomissa. Maailma kehittyy ja tekijät tietystä olosuhteista joten ovat menettäneet osan oikeuksistaan tai ovat menettämäisillään nämä oikeudet. Joten mikäli me haluamme suojella tekijänoikeuksia, meidän on korostettava sitä, mikä on tärkeää. Tekijän oikeudet ovat tärkeitä, ei agenttien oikeudet, jotka monissa tilanteissa eivät kohtele tekijöitä oikealla tavalla. Ja, vielen dank. Helga Trübel. Kiitos, kiitos Petra kaikista jo tehdystä työstä ja selkeästä näiden aiheiden käsittelystä. Ehkä itse kertoisin, mitä tuen esityksestäsi. Tarvitsemme selkeän määrityksen audiovisuaalialan palveluille. Kulttuurivaliokunta on sopinut jo myös siitä, että toimituksellisen tiedon löydettävyys on tärkeää ja se, että yleisradiopalveluilla on internetissä selkeä paikkansa, josta käyttäjät sen myös löytävät. Tämä on tärkeää. Sitten mediakompetenssi, medialukutaito, sen opettaminen on hyvin tärkeää ja siihenkin tarvitaan säännöt. Sitten foorumeiden sääntely. Tiedämme, että laitonta tarjontaa on, mutta pitää olla selkeät säännöt ei niin, että tekijät mm, sääntelevät ala itse, vaan toimitaan oikeusvaltion periaatteen mukaan. Ja tärkeää on, että tuetaan ja edistetään houkuttelevia laillisia sisältöjä, koska mitä enemmän niitä on, sitä helpommin kuluttajat etäytyvät sitten laittomasta sisällöstä haluavat noudattaa sääntöjä. Sitten maantieteelliset rajoitukset, tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tämä on toisaalta aika marginaalinen kysymys, mutta eh, jos käyttäjiä, jotka haluavat toimia toisessa valtiossa on hyvin vähän, he ovat valmiita tästä myös maksamaan, niin silloinhan tämä on tällaista tavallaan lisätarjontaa. Tiettyjä oikeuksia tässä ei saa rikkoa. Sopimusoikeuksia, mutta täytyy myös huolehtia siitä, että näitä todella noudatetaan toisessa maassa. Itsekin olen sitä mieltä, että emme voi pakottaa toimijoita pan-eurooppalaisiin lupiin. Tämä haittaisi valtavasti pieniä toimijoita mutta kun katsotaan kielirajoja, tilanne on ehkä erilainen. Keskustelun varaa siis siellä on, tilannetta on tarkasteltava ja kysyisin, mitä tarkoittaa tällaisilla premium-sisällöillä, jos niitä lähdetään rajoittamaan. Sitten tämä siirrettävyys komission ja tarjoajien kanta on aika selkeä. Jos tietystä sisällöstä on maksanut, silloin sitä pitää pystyä käyttämään myös toisessa EU-maassa. Tämän pitäisi näkyä myös uudessa digitaalisten sisämarkkinoiden paketissa. Kiitoksia nyt sitten komissio vielä ennen lausunnon laatia. Uh, thank you, Chair, Honorable Member. Kiitos puheenjohtaja jäsenet. Kiitos uh, ideoista. Ne ovat jo hyvin pitkälle kehittyneitä jo tässä vaiheessa. En ole yllättynytkään. Mainitsitte, että on ollut jo kaksi aikaisempaa mietintöä, jotka olemme lukeneet hyvin tarkasti läpi. Se osoittaa sen, että teette työtä jo nyt vankalta pohjalta molemmissa prosesseissa ja tunnette aiheen. Mitä tulee AVMSD, kyllä identifioitte, mitkä ovat oikeat, mitkä tässä, ju, mistä kiikastaa. Ja tämän direktiivin soveltamisala ja määritelmät ovat hankalia, sanoisin. Se on keskustelun keskiössä. Totta kai on hyvä, että tässä katsotaan myös foorumit ja tekijänoikeudet, sillä juurikin jos soveltamisala ja määritelmät, niin siinä huomataan nämä yhteydet muihin, sillä foorumiaihe toistuu, kun keskustellaan AVMSDstä, tai yleiskeskustelusta formien osalta ja saatavuudesta. Ja sama pätee myös, kun keskustellaan tekijänoikeuksista ja siitä, kun torjutaan laittomia toimia ja muita, joten hyvin tärkeää olisi tarkastella, missä yhteyksissä näitä asioita pitää käsitellä, sillä välillä sekä on yhtäläisyyksiä pitää miettiä, että pitääkö rajoittua vain yhteen paikkaan, joten hyvin positiivista, että käsittelette kaikkia yhdessä. Sitten puolestaan prosessit, kuten me tiedätte, että julkinen kuuleminen on päättymässä AVMSD osalta parin päivän kuluttua kuun loppumennessä se päättyy. Lisäksi myös REFIT päättyy tämän vuoden osalta ja palaamme uudestaan ensi vuonna ehdotuksen kanssa, joten olemme pitkällä jo arvioinnissa, mutta totta kai pitää lukea kaikki vastaukset, jotka on saatu julkisesta kuulemisesta ja odotamme innolla jo keskustelua parlamentin kanssa. Tämä tulee foorumeihin ja alustoihin, tiedätte, tai jos ette, niin kerron hyvin pian 24. syyskuuta. Siinäkin alkaa julkinen kuuleminen, jotta keskustelua käydään. Ja mitä tulee tekijänoikeuksiin, no tunnistitte sinnekin, että haaste on, että löydetään tasapaino sen välillä toisaalta, että avaudutaan digitaalisuudelle ja toisaalta sille, että torjutaan rikollisuutta ja helpotetaan toisaalta saatavuutta. Siihen liittyy monikin muitakin elementtejä, jotka mainitsitte, makosasta rajoitukset, premium, sisältö, siirrettävyys ja muuta. Kaikkea tätä tarkastelemme. Ja Tavoitteena on pohtia, että mitä, mitä eri vaiheita tarvitaan. Kaikkia arvioidaan, mutta eri, eri vaiheita on ennen kuin päästään lopulliseen tavoitteeseen. Ja komissio keskustelee työohjelmasta tällä hetkellä tai käsittelee sitä ensi kuussa siitä. Se ensi kuussa se julkaistaan ja silloin tiedetään, mitä vaiheita tulee olemaan tekijänoikeuskysymyksissä tältä osin. Siinä kaikki, kiitos. Thank you. Eh, grazie. Kiitoksia tästä kommentista. Muistuttaisin parista asiasta. Kiitoksia tästä keskustelusta. On tärkeää muistaa siis ensimmäinen aiheen käsittely. Ja ennen kuin annan puheenvuoron lausunnon laatijalle. Haluamme direktiivin työstämisvaiheessa seurata hyvin tarkkaan komission työtä. Nyt Petra. Kiitoksia kovasti kaikista huomioista. Tekniikka ja tekijänoikeudet. Tähän suhtaudun hieman eri tavoin. Meillähän on jaettu toimivalta ITRE IMKON kanssa. Ja tämä riippuu eri kysymyksistä. Toivottavasti komissio on yhtä mieltä. Toivottavasti AVMS-direktiivistä tehdään teknologia no- neutraali ja kestävä tulevaisuutta silmällä pitäen. Eli teknologianeutraalius on tärkeää. Nykyään ei ole enää tärkeää, millä laitteilla audiovisuaalista sisältöä levitetään, vaan esimerkiksi toimituksellinen puoli on tärkeämpää. Joten uskon, että tekniikkaa ja tekniikkaneutraalisuutta ja perustavanlaatuisia tekijänoikeuskysymyksiä ja käyttäjäkysymyksiä on pohdittava. Sitten saatavuus, löydettävyys, näistä puhuttiin ja mielestäni nämä ovatkin keskeisiä kysymyksiä. Aikaisemmin tilanne oli se, oli se, mitä sisältöä internetiin piti johtaa tai saattaa, mutta kyse oli siitä ajasta, kun oli pulaa taajuuksista ja kaapeliverkoista, mutta nyt tilanne on muuttunut. Nyt ongelmana on lähinnä löydettävyys, sisäisen löydettävyys tietyiltä foorumeilta tai alustoilta. Mitä nämä premium-sisällöt sitten mielestäni ovat? No tässä ajattelen lähinnä suuria Hollywood-elokuvia. Jos joku ostaa tällaista niin kutsuttua premium-sisältöä, ei voi olettaa, että ostaa välttämättä lisenssin koko Euro- Euroopan. Tämä olisi hankalasti toteutettavissa Eli pitää huolehtia, että näistä oikeuksista ei tule liian kalliita. Ja toinen sisältö liittyy sitten no, erilaiseen urheilu- ja jalkapallosisältöön ja oikeuksiin. Näitä markkinoidaan usein vielä kansallisesti, maakohtaisesti ja tässä yhteydessä mielestäni maakohtaiset rajoitukset voisivat olla oikeutettuja. Nyt katson, unohtako tästä vielä jotakin? Eipä oikeastaan. Nyt odotan innolla, innolla kommenttejanne, tarkistuksianne ja mitä tulee tekijänoikeuskysymyksiin. Olen heiltä kanssasi täysin yhtä mieltä. Eli on katsottava, miten tämä voidaan sitten muotoilla oikein ja niin, että viesti tulee selkeä, selväksi. Vielä yksi asia unohtui. Ehkäpä lineaarisen ja ei-lineaarisen käsitteen ero en tullut selkeästi esille. Tämä ei ole verkossa tai ei-verkossa tapahtuva sisältö, vaan lineaarinen on perinteinen televisiolähetys, joka välitetään tiettyyn ajankohtaan ja ei-lineaarinen. Tässä tarkoittaa sitä, että ohjelman voi hakea käyttöönsä milloin tahansa, vaikka internetissä. Tästä puhuttiin televisiodirektiivin yhteydessä ja AVMS-direktiivin yhteydessä. Tämä otettiin myös esille. Nyt uskoakseni on pohdittava, miten tämä saataisiin tulevaisuutta silmällä pitäen kestävämmälle pohjalle – pitääkö ylipäätään enää tehdä tällaista eroa lineaaristen ja ei-lineaaristen palveluiden välille. Kiitos Petra. Tämä oli jo mielenkiintoinen keskustelu. Itse en lisää tähän tämän enempää. Tarkistukset sitten ovat tärkeitä tekstin muokkaamiseksi muistuttaisin, että 30. syyskuuta on tarkistettu jättämisen määräaika. Kulttuurivaliokunta äänestää tästä 12.11. ja ITRE ja IMKO 10. joulukuuta. Nyt siirrymme sitten ensimmäiseen keskusteluun esittelijä Julie Wardin kanssa kulttuurista Kulttuurien välisen vuoropuhelun, kulttuurin monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EUn perusarvojen edistämisessä. Varmasti muistatte viime viikkoisen tärkeän kuulemistilaisuutemme. Tämä aihe on entistä keskeisempi. Varmasti Julie osaa nyt tässä tulkita odotuksiamme tämän mietinnön suhteen. Ole hyvä, Julie. Um, thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos jäsenet siitä, että olette täällä tukemassa minua tämän mietinnön laatimisen kanssa. Olen mieltä, että vuoropuhelu ei ole koskaan ollut näin tärkeää. Se, kanssa keskustellaan ja se, että keskustellaan keskenämme, niin se on erityisen tärkeää tällä hetkellä, varsinkin mitä tulee näihin kahteenjakoihin, joita yhteiskunnassa on nähtävissä ja liittyy niihin haasteisiin, joita yhteiskunnassa on nähtävissä. Minä keskustelen nyt tästä mietinnön soveltamisalasta, kuulen mielelläni ehdotuksia, näkemyksiä, neuvoja – kysymyksiä. Minulla on ollut jo varjoesittelijöiden kanssa kokous, me olemme sopineet uuden kokouksen. Me olemme keskustelleet kansalaisyhteiskunnan edustajien ja eri ryhmien kanssa, epävirallisten koulutusryhmien kanssa tässä läpiprosessin. Tämän mietinnön tavoite on edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua, kulttuurin monimuotoisuutta ja koulutusta, jotta voimme edistää EUn perusarvoja ja EUn kuulumista. Ja avainviestit, jotka me pyrimme muodostamaan, ovat seuraavia. Euroopan tulee kohdata haasteet, jotka liittyvät sosiaaliseen syrjimiseen, marginalisoitumiseen, radikalisoitumiseen ja syrjintään. Meidän on onnisteltava, jotta voimme kulkea kohti vuoropuhelua, joka opettaa ja johtaa parempaan ymmärtämiseen ja yhteisten perusarvojen hyväksyntään siten luoden perustat inklusiivisemmalle ja monimuotoisemmalle yhteiskunnalle. Tämä liittyy tähän tilanteeseen, jossa Eurooppa on poliittisessa ja sosiaalisessa risteyksessä – kansalaisten ja poliitikkojen ja toimielinten välinen kuilu laajenee koko ajan. Meidän on löydettävä vastaus tähän kriisiin. Tämä ei ole ainoastaan taloudellinen, vaan myös kulttuurinen ja poliittinen kriisi. Me rakennamme tämän mietinnön neljälle pilarille. Ensimmäinen liittyy siihen, että edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja osallistumista. Lisäksi me haluamme vahvistaa virallisen ja epävirallisen koulutuksen roolia ja elinikäisen koulutuksen roolia kouluissa. Ei pidä ainoastaan olettaa sitä, että opettajat tekevät työnsä, vaan olettaa muualla aktiivista kansalaisuutta tulee edistää. Se on kolmasteleri. Me kaikki varmasti haluamme, että, että me haluamme, että nuoret ihmiset kasvavat kokonaisvaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. He kantavat rooleja ja vastuita vakavalla Ja neljäs pilari liittyy xenofobian ja rasismin välisen vastaisen taisteluun. Ja minä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että voimannutetaan yhteiskuntia. Nämä ovat tämän mietinnön keskiössä. Tämä ei ole asia, jota me voimme tehdä ihmisille, vaan tämä on asia, joka ihmisten on tehtävä itse meidän tuella ja meidän rohkaisemina ja tämän tulee jättää perintö. Minä olen kulttuurivälisen vuoropuhelun vuotena vuonna 2008, ja vaikka oli moninaisia upeita hankkeita, niin tämän vuoden perintö ei vaikuta ole niin pitkäikäistä ja syvää kuin olisi ollut hyvää. Nyt tähän asiaan tulee puuttua kansalaisyhteiskunnan rooli yhteisöissä ja tästä johtuu nämä vuoropuolut, joita olen käynyt kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja edustajien kanssa. Ja kuulemisessa esiin nousit kysymykset eivät ole omiani, vaan ne olivat ulkopuolelta tulleita kysymyksiä tämän parlamentin ulkopuolelta muilta ihmisiltä. Eräs painopiste nuoret ihmiset, jotka edistävät omia tulevaisuuksia ja omaa aktiivisuuttaan, marginalisoidut yhteiskunnan osat on pidetään myös mielessä sukupuoli. Asian lisäksi taidetta ja urheilukulttuuri on käytettävä hyväksi. Me olemme vastuussa myös urheilusta, emme ainoastaan kulttuurista. Meillä on ollut upeita urheilutapahtumia ja olemme tavanneet hienoja asiantuntijoita. Kyllä. Perintö. Meidän tulee miettiä historiaa. Sen ei tule olla jakavaa työkalu, vaan se tulee olla kulttuurin välinen työkalu, joka saattaa ihmiset lähemmäksi toisiaan. Ja lisäksi meidän on otettava maahanmuuttajien. Anti tähän mukaan. Kulttuuriperintö on tärkeä osa, jonka puolesta me työskentelemme tässä valiokunnassa. Yhteiskunta, koulutus, nuorisotyöntekijöille, opettajille. Ja lisäksi on tärkeää ottaa kulttuurivälinen viestintä osaksi ulkopolitiikkaa. Olen ollut eh, vaikuttanut niistä puheenvuoroista, joita on tehty eri valiokunnissa liittyen eri mietintöihin liittyen kulttuurin tärkeyteen ulko suhteissa. Meillä oli Afetin kanssa varsin onnistunut yhteinen kuuleminen, ja nämä asiat on nyt otettava mukaan tähän työskentelyyn. Me olemme tehneet myös suosituksia, ja jätän puheenvuoroni tähän. En puhu pidempään, olen varma, että ihmisillä on paljon sanottavaa tähän, ja odotan mielellä teidän näkemyksiä. Kiitos. Grazie, Julie, Kiitoksia, Julie kaikkien näiden aiheiden esittelystä. Ne ovat hyvin keskeisiä tässä mietinnössä. Ja nyt puheenvuoron saa kollega Bobrini. Hei. Kiitos. No, teillä on etupuolellanne se, että puhutte englantia äidinkielenne, mutta no, puhun nyt omalla myös sitten. Jatketaan Kiitoksia siis kovasti tästä mietinnöstä. Minusta on hyvin tärkeää, että tapasimme ennen, ennen kesää varjoesittelijät saivat jakaa mielipiteitään eri poliittisten osalta. Toivottavasti otatte ne huomioon EPPn puolesta varjoesittelijänä haluaisin korostaa muutama asiaa. Tarkka diagnoosi on hyvin tärkeä, joten meidän tulee tarkastella tätä aihetta tarkkaan ja pitää pohtia myös juridista ympäristöä, pitää tietää mitä voidaan tehdä ja mitä emme pysty tekemään. Totta kai meillä kaikilla on omat taustamme, mutta pitää päästä yli eri rajoista ja saada aikaan selvä viesti Tämä on äärimmäisen tärkeää. Minulle kaikkein tärkeintä on ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Minusta tämä on hyvä aloituspiste, sillä näin ollen voidaan ymmärtää toisia myös, hyväksyä muut ja tehdä parhaansa, jotta ymmärretään toisia ihmisiä ja hänen mielipiteitään, vaikka mielipiteet olisivat kaukana toisistaan. Minusta tämä on loistava asenne, kun puhutaan koulutuksesta. Tämä on tärkein asia. Diagnoosi eli arviointi ja ponnistelumme yri, y, ymmärtää toisiamme. Lisäksi on tärkeää nähdä selvästi, tämä onkin erikoisalaani, niin kulttuurien väliset aspektit pitää siis nähdä ne ovat hyvin tärkeitä myös Lissabonin sopimuksessa. Sen mukaanhan tai siinä säädetään oikeudellisesta taustasta. Välillä niitä on vaikea löytää näitä oikeudellisia perustoja ja halusin myös kiinnittää huomioon vuoropuheluun, jota käydään eri uskontojen välillä täällä Euroopassa. Aika monet meistä uskovat, että uskonnolla on rooli, joka liittyy menneisyyteen toisaalta. Päivittäin me näemme muutakin, että näin ei ole. Olisi tärkeää lähettää uudenlainen viesti, jotta päästäisiin kohti uutta viestiä, jotta ymmärrettäisiin asioiden sosiaalisia taustoja. Uskonto on hyvin tärkeä, suorasti ja epäsuorasti ja se on avainasemassa, kun pyritään ratkaisemaan konflikteja ja edistämään rauhaa. Tämä on hyvin tärkeä viesti. Uskoiko siihen, tai oli sitten uskonnollinen tai ei, tämä on viesti, joka pitää tehdä hyvin selväksi kaikille. Haluaisin myös sanoa, että meillä on yhteinen kulttuuritausta ja perintö, joka pitää meitä yhdessä – Tämä on minusta erittäin tärkeää, kun puhumme nuorille. Minusta on hyvin tärkeää puhua nuorille. Tämähän on tämän mietinnön pääviesti. Meidän pitää vedota kulttuuriperintömme arvoihin. Tämä pitäisi olla lähtökohta, perusta, sillä jos teemme näin, niin sitten meillä on puhuttavaa. Meidän pitää ymmärtää omaa identiteettiä, me nähdäksemme, keitä me olemme eurooppalaisina. EPPllä on useita ehdotuksia. Yksi niistä käsittelee moniarvoisuudesta ja ääriaineksista. Meillä tulee keskittyä tähän, meillä tulee käsitellä näitä aiheita ja luoda vuoropuhelua, saada aikaan vuoropuhelua niiden kanssa, jotka kuuluvat näihin ääriliikehdintöihin. Meidän pitää saada aikaan vuoropuhelua heidän kanssaan, meidän tulee puhua myös äärialueilla olevien kanssa, periferiassa asuvien kanssa. Ja sitten kulttuurien moninaisuus, sitten, tai tuoko se lisäarvoa vai onko se taakka yhteiskunnalle. Minusta meidän pitää pohtia tätä asiaa. Ja vielä yksi lause Parhaita käytänteitä pitää korostaa, että meidän tulee keskittyä hyvin esimerkkeihin ja odotan jo innolla ensimmäistä luonnosta. Kiitos. To be a little shorter because you have a... No. Pyydän teitä puhumaan ihan lyhyemmin, koska aikaa ei oikeastaan enää ole. No niin. Seuraavaksi Strojeski, siis hänkin on varjoesittelijä. Anna, ah, no, Puheenjohtaja korjaa. Krasnodębski. Nie szkodzi, polskie nazwiska są do siebie podobne, więc... Niin, tämän puolalainen nimi, nämä ovat usein samankaltaisia, joten ei tämä nyt mikään ongelma ole. On vaikea puuttua mietintöön, jota ei ole vielä olemassa. Varjoesittelijöiden kokouksessa käsittelemme tätä aihetta, mutta minä haluaisin puhua eräästä ongelmasta, jonka olen huomannut. Ja tämä ongelma liittyy siihen, että ymmärretään asiayhteys näiden kolmen otsikon asian kanssa. Tämä ensimmäinen seikka, se, että edistetään EU-perusarvoja – toinen liittyy kulttuuriväliseen vuoropuheluun ja kolmas asia liittyy kulttuurin monimuotoisuuteen. Näiden kolmen tekijän välillä on hieman jännitteitä. Kulttuurin monimuotoisuus saattaa tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisia arvoja ja me olemme erilaisia. Ja kysymys kuuluukin, ovatko nämä perustavia ongelmia vai ei. Ja kun puhutaan kulttuurivälisestä vuoropuhelusta, niin kyse on siitä, jaammeko me samat perusarvot ja minkälainen tämän vuoropuhelun tulisi olla. Tämä on tärkeä aihe, ne ovat vaikeita kysymyksiä, eikä näihin ole helppoa vastausta. Vuoropuhelu, johon liittyy se, että määräämme meidän arvoja dogmaattisesti, niin ei tämä ole todellinen vuoropuhelu. Minä odotan innolla, kuinka esittelijä ratkaisee nämä ongelmat, sillä tämä on vaikea asia että hän tätä asiaa tulee pohtia filosofisesti. Kiitos. Seuraavaksi Maura. Kiitoksia puheenjohtaja. Liittyen tähän tärkeään Julie Wardin lausuntoon. Edessämme on historiallinen hetki poliittisesti ja yhteiskunnallisesti. Nyt on todella oikea aika tuoda parlamentin ääni esiin ja puhua kulttuurivälisestä monimuotoisuudesta. Sivilisaatioiden välinen vuoropuhelu on ainoa mahdollinen keino löytää järkeviä ratkaisuja nykyiseen maahanmuuttokriisiin. Näemme tragedioita Välimerellä. Eilen Turkin rannikolla menehtyi 13 pakolaista. Kun katsotaan ulkopolitiikkaa, jota tehdään. Ja nyt kuulimme, tai eilen kuulimme, että Unkarin ja Serbian välinen raja avataan jälleen. Niin tähän liittyy sellaisia kysymyksiä, joita emme voi jättää huomiota. Meidän täytyy avoimesti pyrkiä siihen, että kulttuurit ja eri uskonnot ja sivilisaatiot voivat elää yhdessä. Tämä ei ole mikään uhka, vaan mahdollisuus. Haluaisin nyt omalta osaltani painottaa tiettyjä kysymyksiä tässä mietinnössä. Ensinnäkin on korostettava EUn ulkotoimien ulkosuhdetoimien kulttuuriulottuvuutta. Kulttuuri voi muuttua voimakkaaksi välineeksi, kun kehitetään rauhaa ja kehitystä maissa. Tämä oli linja, jonka kaikki äh, jaoitte, kun puhuin EUn ja YK välisestä suhteesta. Tämä me viime vuonna. Toiseksi pitäisi tukea strategista kumppanuutta Unescon ja EUn välillä ja tehdä yhteistyötä, jotta vuonna 2005 Unescon perus, peruskirja voisi katsoa uudessa kappaleessa erilaisia välineitä, joilla voidaan suojella humanitaarisissa kriiseissä eri sivilisaatioita. Ja toisaalta pitäisi työstää universaalia ja eurooppalaista kansalaisuutta ja toteuttaa komission ohjelmaa, joka nimi on Kansalaisten Eurooppa. Voisimme toteuttaa erilaisia monikulttuurisia ja opetushankkeita ja tätä kautta saada sitten kulttuurivälistä kunnioitusta aikaan. Tilanne on jo nyt hyvin monimuotoinen Euroopassa ja maahanmuuton myötä tulee olemaan tätä myös jatkossa entistä enemmän. Kiitos. Seuraavaksi Maragal. Kiitos puheenjohtaja. Tässä vuodin työssä voimme innostua. No, ei tässä nyt pelkästään voi nautiskella asioista, mutta kyllä tässä tietysti on myös monimutkaisia kysymyksiä, kuten näimme jo viime viikolla, kun käsittelimme muslimien arvoja, tapoja Euroopassa. Meidän ryhmämmehän järjesti tähän liittyvän keskustelun ja se voisi olla tärkeä myös tämän keskustelun kannalta. Euroopalla on pitkä historia. Joku on sanonut, että maa rajoja paremmin. Euroopan voi, Eurooppa voi selittää monimuotoisuuden kautta. Kulttuuri, uskonto, kulttuurinen historiallinen perintö ovat kaikki tärkeitä. Sen ristiriitaiset kysymykset ovat myös rikkaus. Me kaikki puhumme näinä päivinä pakolaiskriisistä kriisistä. Nämä pakolaiset antavat meille valtavan lahjan, koska he pohtivat meitä, he pakottavat meidät pohtimaan Eurooppaa ja emme saisi aliarvioida tätä kysymystä. Eli tämä on kannustin, uudenlainen kannustin, jonka heiltä saamme. Olen täysin yhtä mieltä. siitä, mikä koulutusjärjestelmän rooli on. Ne ovat aivan keskeisessä osassa. Erasmus on tehnyt Euroopan eteen enemmän kuin mikä tahansa direktiivi tai laki tai sopimus niistähän me pidämme, laadimme ja teemme niitä entistä enemmän. Samalla voimme myös sanoa, että Euroopassa on myös erilaisia rinnakkain elon ja kaupunkien malleja. Näistä syntyy joko ratkaisuja tai ristiriitoja. Ja tiedostamme hyvin tarkkaan sen, mitä 5, 10, 20 vuotta tietyissä Ranskan, Englannin, Espanjan kaupungeissa tapahtui. Kaikilla on, on omat esiintymismuotonsa ja puheenjohtaja pyytää päättämään puheenvuoron. Eli koulutusjärjestelmät. Niillä on todella keskeinen rooli. Ja vielä lopuksi Aivan lyhyt kommentti. Euroopalla on useita luonteenpiirteitä ja se etsii yhteistä lisäarvoa. Meidän tulisi pyytää tätä itseltämme. Tätä pitäisi peräänkuuluttaa koulutusjärjestelmissä. Eli pitäisi olla sellaista lisäarvoa, joka tai voi millään tavalla vanhalla tavalla luokitella. Meillä on takanamme hieno menneisyys. Toivottavasti myös tulevaisuus tulee olemaan yhtä lupaava. Kiitos. No tässä lähdettiin jo hieman filosofisille teille, mutta valitettavasti aikaa enää juurikaan ole. Olisin mielelläni kuullut lisää, mutta meillä on vielä toinenkin mietintö käsiteltävänä. Seuraavaksi Seidrova aivan lyhyesti. Kiitos très bref. Kiitos, puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää Julieta hänen alustuksestaan. Mietinnön pitää muistuttaa, mitä eurooppalaiset arvot ovat olennaisilta osin. Näin silmissäni koko ajan EU-moto on moninaisuudessaan yhtenäinen – joten huomataan, että nämä arvot ovat edelleenkin ajankohtaisia. Ehkäpä tällä hetkellä pakolaiskriisin myötä nämä arvot ovat ajankohtaisempia kohtaisempia kuin ennen. Esimerkiksi on eri lähestymistapoja, eri huolia, eri ongelmia ja meidän pitää kunnioittaa toisiamme. Minusta pitää toimia solidaarisesti, mutta aina pitää kunnioittaa eri mielipiteitä. Me voimme käyttää ohjelmia ja välineitä, joita meillä on jo käytettykin, koulutus, virallinen ja epävirallinen, mainitsittekin ne, mutta mielestäni pitää myös keksiä uusia välineitä, uusia mahdollisia toimintatapoja, joilla voitaisiin löytää lisää ymmärrystä ja kulttuurivälistä vuoropuhelua, joten kiitos ja iloitsen yhteistyöstä. Eura, darei molto velocemente. Kiitos. Nyt vielä lyhyesti komissiolle. Eriksson Vuosesyyt on paikalla. Kiitoksia viimeksi. Emme pystyneet antamaan teille puheenvuoroa, koska meidän piti lähteä Monsiin, kulttuuripääkaupunkiin. Nyt kuulemme teitä ja sitten lyhyesti vielä Julita. Uh, thank you very much. My... Kiitos paljon, olen Sylvia Carmen. Ehkä Minä haluan kiittää tästä keskustelusta. Tämä on erittäin hyvä työtä, mitä tehdään ja Mm, terroristiskujen jälkeen. Novacicin aloitteen ja Ranskan ministerin kanssa 17. maaliskuuta oli kokous, kun edistettiin suojelaisuutta ja syrjimättömyyttä. Tämä julistus oli samassa hengessä, mitä täällä on nyt kuultu. Wardin toimesta ja tämä on samalla linjoilla kuin mikä meidän ajatus on komissiossa. Pariisin julistuksen soveltamisala on yhtä laaja kuin mitä Ward esitteli tähän mietintöön liittyen. Tässä mennään pidemmälle kuin mitä pelkkä radikalisoiminen on. Tässä halutaan nimenomaan edistää perusarvoja – halutaan edistää kulttuurista ymmärrystä, taistella syrjintää vastaan, mutta kyseessä on myös äh, oppimisvaikeuksissa olevien ja maahanmuuttajien integroimisesta osaksi koulutusta. Tämä on erittäin ajankohtainen asia liittyen varsinkin tähän pakolaiskriisiin. Komission jäsen Navacic on jo tässä valiokunnassa tuonut esille sen, että hän on erittäin kiinnostunut ja sitoutunut siihen, että tälle julistukselle tehdään asianmukainen seuranta. Ja nyt me pohdimme nimenomaan, kuinka tämä voidaan tehdä. Ja me kyllä mielellämme työskentelisimme asian tiimalta parlamentin kanssa. Minä haluaisin tuoda esille, että tämä yhteinen julistus liittyen näihin painopistealueisiin tulevalle viidelle vuodelle, niin tässä korostetaan tätä aihetta ja sitä, kuinka parisioista pannaan täytäntöön, joten me haluaisimme myös valjastaa kaikki 2020 ja muut välineet käyttöön tälle tämän asian hyväksi 90. ja 20. lokakuuta järjestetään koulutuspäivät, IT-kaikki varmasti olette saaneet tähän kutsun, niin komission jäsen osallistuu tähän ja siellä on paneelikeskustelu ja työpaja tähän liittyen. Kiitos. And I would like to, ah, you? Just, uh, thank you, just on, on culture. Aivan lyhyesti vielä se. Sir, um... Niin, kulttuurista. Haluaisin vain lisätä. Nimeni on Nikola Robinson. Minäkin olen DG e pääosastolta. Viittaan puheeseen, mitä Navra Chocic piti Luxemburgin kokouksessa. Tekin olette siellä Kosta niin siitä, että komissio pohtii uutta lähestymistapaa kulttuuriin, diplomatiaa EUHn kanssa ja muiden komission palveluyksiköiden kanssa, yhteistyössä Unescon kanssa. Rova Boko oli täällä viime viikolla ja jäsenet ovat viitanneetkin siihen tähän. Tämä on keskeistä työssä, Me tällä hetkellä tietysti vuotta 2005 yleissopimusta, jolla edistetään kulttuurimoninaisuutta. moninaisuutta. Kansallisyhteiskunnan rooli on myös tärkeä, joten halusin vain tiedottaa, että uusin osio rakenteessa vuoropuhelussa on se, että edistetään kulttuurivälistä yhteistyötä tuoden yhteiskuntia yhteen kulttuurien ja yhteisten tilojen myötä. Tässä pomitaan kaksi teemaa, jotka vain viime viikolla, jos pohditaan esimerkiksi taiteen roolia lopuksi, Puhuttiin parasta käytänteistä. Haluaisin kertoa, että loistavan raportin on laatinut on tai on laadittu vuoden 2014. Siinä on yli 40 esimerkkiä hyvistä käytänteistä. Siinä kun edistetään kulttuurimoninaisuutta ja kulttuurivälistä vuoropuhelua muun muassa taideinstituutiossa. Kiitos. Uh, last references to this. Minuakin kiinnostaa tämä tutkimus sanoi puheenjohtaja. Nyt vielä Julie Ward, valitettavasti lyhyt loppupuheenvuoro. Thank you, uh, Sylvia, thank you. Kiitos uh, Silvia, kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat, on vaikea puhua lyhyesti. Näytän iPadini takaosan, siinä on kuva perosesta, jossa sanotaan, että muuttaminen, muuttaminen on upea. Ja Vaaran positiivinen lähestyminen tapa näihin meidän kohtaamimme haasteisiin ja maahanmuuton asia, joka tekee Euroopasta rikkaamman ja tämä auttaa meitä olemaan inhimillisempiä. Tämä on myös tärkeää. Minä todellakin arvostelen näitä filosofiakeskusteluja, joita käymme, mutta tämän lopuksi meidän on tehtävä myös konkreettisia käytännöllisiä suosituksia. Tämä ei ole helppo tehtävä. Toivottavasti olen tilanteen vaatimalla tasolla. Minulla on muistiinpanoja, mutta en niitä ole kaikkia, koska muuten emme päästä täältä koskaan. Mutta mieleni kyllä juolahti se, että perusarvojen edistäminen on tärkeää varsinkin sellaisille, jotka ovat saapuneet tänne vielä aikaisiksi asukkaiksi vai, tai sellaisille, jotka kenties jäävät tänne pysyvästi. En ole pohtinut tätä tähän päivään asti, en ollut ajatellut tätä sellaisten ihmisten kantilta, silloin kun tämä mietintö ehdotettiin, emme koskaan saataneet aavistaa tilannetta, jossa olemme tällä hetkellä. Ja meidän tulisi olla ylpeitä meidän perusarvoista ja meidän tulisi pyrkiä jakamaan niitä parhaalla mahdollisella tavalla sellaisten ihmisten kanssa, jotka hakevat apua tällä hetkellä. Se jäävätkö he tänne vai ei, niin Tämä tulee positiivinen asia. Me arvostamme heitä, näitä perusarvoja näitä ihmisinä. Ja minä näen tämän asian jo eri kantilta. Minä odotan olla, että meillä on positiivinen, jatkuva, avoin suhde varjoesittelijöihin. Kiitos. Kiitos tästä yhteenvedosta. Muistuttaisin, että tähän mietintöön liittyvä tärkein haaste on koulutus ja tässä tuli esiin myös muita tärkeitä kysymyksiä, kuten kulttuuri, diplomatia, uskontojen välinen vuoropuhelu ja niin edelleen. Että näihinkin liittyy koulutusnäkökulma. Ja muistuttaisin, että tarkistuksia käsitellään 15.10. Kult äänestys korjaa. 70. on siis valiokunta-äänestys. Nyt sitten viimeinen esityslistan kohta keskustelu, jossa esittelijänä on Ernest Maragall, aiheena Erasmus Plus ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämisessä, elinikäisen oppimisen lähestymistapa. Maragall, ja pyydän puhumaan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Tarkoittaako lyhyesti 5, 6, 7 minuuttia? Kuinka paljon? 5 minuuttia, selvä. Tämä mietintö liittyy kovasti aikaisempaan. Tässä puhutaan aloista, joissa on ehkä eniten vielä työsarkaa. Ja voisimme kuitenkin toimia hyvin, hyvin kunnianhimoisesti ja niin, että kaikki eu toimielimet olisivat yhdessä mukana toimissa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Pitääkö tässä nyt katsoa sitten valtavia työttömyyslukuja tai koulupudokkaiden määrää Euroopassa? Pitääkö toimia entistä kiireellisemmin, kun katsotaan kuinka valtavia eroja jäsenvaltioiden välillä on tai alueiden välillä. Tällaisia ei voida todellakaan hyväksyä, kun katsotaan esimerkiksi kesken jäänyttä koulutusta, ja nuorten määrä, jotka elävät hyvin huonoissa oloissa. Huono asia on se, että meillä on tieto, tieto ja diagnoosit on tehty, mutta emme oikein kykene muodostamaan strategisia toimintalinjoja, visioita, oikeanlaista politiikkaa, sellaista politiikkaa, että EUn jäsenvaltiot voisivat myönteisessä hengessä päästä sitten näistä haitoista e- eroon. Neuvosto hyväksyi vuonna 2011 joitakin tavoitteita, esimerkiksi että liikkuvuus olisi vuonna 2020 20 prosenttia ammattikoulutuksessa, kun ottaa Erasmuksen ja Bolognan prosessin huomioon, tämä kuulostaa ihan toteuttamiskelpoiselta. Jotkut tavoitteet kuulostavat liian vähän kunnianhimoisilta. Tässä pyritään siihen, että ainakin 6 prosenttia 18-24-vuotiaista olisi ollut jonkinlaisessa ainakin kahden viikon ammattikoulutuksessa oman maansa ulkopuolella. Tämä osoittaa, kuinka vähän kunnianhimoa tässä strategiassa on, kun ajatellaan, minkälaisessa tilante- tilanteessa olemme. Olemme laatimassa lausuntoa tai mietintöä ja meidän pitäisi nyt saada uutta pontta tähän keskusteluun koko parlamentissa ja erityisesti komission kanssa, jotta nähtäisiin, minkälaista kunnianhimoa näihin välineisiin ja tavoitteisiin voitaisiin saada. Kuitenkin siis totta on puhuttava realistisista tavoitteista, ei mistään utopistisista. Olemme olleet yhteydessä komissioon ja varmastikin tässä löytyy yhteinen sävel tavoitteiden osalta. Sitten vielä muita tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon. Nyt kun kriisi on jatkunut kahdeksan vuotta ja siitä on tullut rakenteellinen, niin voi olla, että ennen pitkään hyväksymme tämän nykytilanteen normaalina. Ehkä saadaan aikaan jotakin pientä eteenpäin menoa, asteittaisia ratkaisuja, mutta hyväksymme tilanteen. Tämä on asia, joka meidän pitäisi itseltämme kokonaan kieltää. Toinen kysymys, joka pitää ottaa huomioon, on valtava pakolaisten virta. Tämä tietysti muuttaa väestörakennettamme, mutta on muistettava, että väestörakentamme on sellainen, että sen onkin muututtava – Eli täytyy ottaa huomioon myönteiset näkökulmat, jotka tähän asiaan liittyy, ja tämä täytyy ottaa huomioon myös ammattikoulutuksessa. Siksi on erittäin hyvä, että myös parlamentti tuo oman äänensä kuuluviin. Voimme toimia tässä, toimia tässä yhdessä työllisyysvaliokunnan kanssa. Työllisyys ja koulutushan kulkevat käsi kädessä oma kokemukseni osoittaa, että jos nämä kaksi asiaa kulkevat toisistaan erossa, silloin epäonnistutaan. Eli vastuunkantajien pitää yhdistää voimansa. Olisi hyvä, että tässä oma mietinnössä voitaisiin yhdistää kokemuksia ja kokemuksia kahdesta pilottihankkeesta. Toinen liittyy kulttiin, toinen EMPL-valiokuntaan. Eli meidän on oltava tässä kuulolla siitä, mitä toisessa valiokunnassa tapahtuu. Nyt kertoisin lyhyesti konkreettisista kysymyksistä, joihin meidän on pureuduttava. Ammattikoulutuksen liikkuvuus on aivan liian heikoissa kantimissa. Esimerkiksi tutkintoja ei oikealla tavalla tunnusteta, jo valmiita tai lähestulkoon valmiita tutkintoja tai opintopisteitä, joten tähän on puututtava. Ja on totta, että alueelliset erot ovat suuria. Kun katsotaan koulutusjärjestelmiä ja työllisyystilannetta. Meillä täytyy olla johdonmukaisia ja tilanteeseen sopivia tavoitteita. Meidän on lisättävä todellista liikkuvuutta, antaa välineitä sellaisen väestönosan käyttöön, jonka tilanne on heikompi. On myös määriteltävä tiettyjen välikäsien rooli, jota tällä alalla ei oikeastaan ole. tietyillä aloilla kysyntä ja tarjonta kohtavat paremmin kuin tällä alalla, joten tähänkin on puututtava ja haasteita siis riittää. Toivottavasti pääsemme eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti kollega Margal. Hän tietää hyvin, kuinka tärkeä tämä mietintö meille valiokuntana on. Hyväksyimme sen, että myös 54 artiklan nojalla mukana on työllisyysvaliokunta. Tämä mietintö on strategisen tärkeä, koska meidän on vahvistettava koko ammattikoulutusjärjestelmää Euroopassa. Sitä on uudistettava ja esimerkiksi on parannettava tutkintojen vastavuoroista tunnustamista. Tämä on tärkeää työllistettävyyden kannalta ja taitojen tunnustamisen kannalta. Nyt puheenvuoro on, puheenvuoro on pyytänyt, ja toivotankin hänet tervetulleeksi, Morin Chartrain. Merci beaucoup, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Sanoitte sen hyvinkin alustuksessanne, että tavoitteena ne on olla konkreettinen ja onnistu, saada onnistumaan tämä eurooppalainen liikkuvuus koulutuksessa yleisesti erityisesti ammatillisessa koulutuksessa kuitenkin, jos tarkastellaan tilastoja vuodelta 2014, ja se on ensimmäinen suuntauksemme ammatillisessa koulutuksessa, on eniten eroja tai suurin kuilu liikkuvuushakemusten välillä, jos verrataan niitä niiden tapausten kohdalla, jotka ovat saaneet rahoitusta. Eli tässä huomataan ensimmäinen inkoherenssi on poliittinen tavoite, ja sitä ei kuitenkaan saavuteta, koska juurikin ammatillisen koulutuksen osalta käy näin, joten tämä on ensimmäinen työmaamme niin sanotusti esittelijä, tämä, että tämä kuilu saadaan kaventumaan toiseksi, liikkuvuus, no, tässä saadaan kymmenen käskyä, toiseksi siis liikkuvuus, vaatii sitä tunnustetaan opintojen sisällöt, jos me emme pysty ammatillisessa koulutuksessa löytämään sopua eri valtioiden sisältöjen väliltä, niin tätä tavoitetta ei saada täytettyä. Siinä siis toinen tavoite. Kolmanneksi ammatillinen koulutus tarkoittaa sitä, että opitaan muiltakin ja kyse on siitä, että nuoret saadaan integroitua työelämään. Sehän on myös tavoitteemme nuorisotyöllisyysaloitteen ja nuorisotakuun tavoitteen myötä, mutta kuitenkin työnantajien osalta huomataan, että on kuilu myös sen verran, että mitä, mitkä ovat meidän odotuksemme ja se, mitä me sallimme heille, näille nuorille, joten miten voimme aktivoida yrittäjien, yritysten puolelta ja eh, saada näitä esteitä pois, jotka saavat aikaan eh, vähäistä liikkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa. Haluan olla hyvin konkreettinen neljänneksi. Alaikäisten ongelma. Ammatillisessa koulutuksessa on muitakin kuin vain täysi-ikäisiä. Miten kohtelemme alaikäisiä, heidän liikkuvuuttaan muun muassa Euroopan tasolla. Ja viides tavoitteemme, tai ainakin minun osaltani, meidän tulee olla realistisia. Tällä hetkellä, jos ajatellaan matkakuluja, niin no, jos halutaan nuoria liikkeelle, niin heidän matkakulut pitää maksaa täysimääräisesti. jos he ovat päässeet nauttimaan näistä tästä liikkuvuudesta kuudenneksi, tässä järjestelmässä nuorten pitää käyttää enemmän ra- omaa rahaa. Tämä tilanne on tällä hetkellä, palatkaamme tähän, sillä se, että on enemmän omia varoja, tarkoittaa sitä, että on vähemmän liikkuvuutta käytännössä, totta kai. Seitsemänneksi tapa, jolla hankkeita käsitellään ajallisesti, sitä pitää muuttaa. Tällä hetkellä on suuria eroja. Saatellaan yritysten hankkeita muun muassa suhteessa vaatimuksiin, joita meillä on heille. Yritykset saattavat kärsiä väärästä kohtelusta, tähän me emme halua. halua. Se on poliittisia me vastaan. Kahdeksanneksi työstäkäämme indikaattoreiden parissa, jotta saamme parannettua järjestelmää entisestään. Yhdeksäs kohta. Lähettävä toimija on vastuussa kaikesta ja heiltähän vaaditaan mittavia ponnisteluja, sillä he joutuvat ottamaan koko taakan näistä liikkuvuusasioista, onko se mitä me haluamme. Kymmenenneksi koulutuskeskusten pitää olla mukana tässä koko yhtälössä. Pyrin puhumaan tiiviisti, pahoittelut, että puhun liian pitkään, mutta tarvitaan selkeitä ideoita ja tavoitteita, jotka on kohdennettu alusta lähtien, jos haluamme parantaa järjestelmää ja jotta tämä aloite pysy vain turhana kirjaimena. Kiitos. Kiitoksia. Nämä kymmenen kohtaa olivat konkreettisia ja varmasti tärkeitä myös esittelijälle, joka voi ottaa ne mukaan työhönsä. Seuraavaksi seuraava viimeinen puheenvuoro. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja kollegaa Mauna Shafieta sillä nämä sanat eivät suinkaan olleet liian pitkiä, vaan tässä puhuttiin täyttää asiaa, tärkeitä asioita. Tässä kommentoitiin oivallisesti sitä, mitä tulisi tehdä. Lisäsin ainoastaan muutaman sanan. Olen sitä mieltä, että vaikka tässä halutaan arvostella ja parantaa tätä ohjelmaa, niin minä haluaisin tuoda esille sen, että tämä ohjelma erittäin hyvin osallistuu siihen, että parannetaan ammatillista koulutusta jäsenvaltioissa. Minulla on henkilökohtaisia kokemuksia. Minä olen saanut kouluilta palautetta, että rehtorit, oppilaat, opettajat haluavat jatkaa tätä työskentelyä. He haluavat, että ammatillisen koulutuksen Erasmus-hanke, liikkuvuushanke, niin he haluavat, että tämä hanke jatkuu. He vaativat tätä. Toki parannuksia tulee aina tehdä, arviointeja tulee tehdä. Tietenkin on pohdittava, kuinka voitaisiin helpottaa yksinkertaista liikkuvuusjärjestelmää mutta minä haluan rohkaista teitä. Ja minä tulen korostamaan, että tämä hanke kuitenkin toimii hyvin. Kollega Idera Juurella parola. Kiitoksia. Kiitos Norbert Schöbelille, joka on täällä paikalla. Hän on komission työllisyyden pääosastosta. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Chair. Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Suhtaudun myönteisesti ajatuksiin, joita on täällä esitetty, joita esittelijä muun muassa on ajankohtaista pohtia liikkuvuutta. Tämä on aihe. No osa teistä tietääkin, että eurooppalainen tällainen työharjoitteluallianssi on ollut mukana tekemässä tutkimusta, joka on osoittanut, että, että houkuttelevuus on myös esimerkiksi tärkeä, mutta toisaalta myös työssä harjoittelijoiden liikkuvuus on tärkeää. Tässä puhuttiin ammatillisista, ammattiopiskelijoista, mutta puhutaan myös laajemmalti. Erasmus Plus kyllä toimii hy, melko hyvin, kuten sanoitte täällä, mutta liikkuvuuden määrä on siis lisääntynyt, mutta luvut ovat silti melko alhaisia, alle 50 prosenttia. Jos olisi enemmän rahoitusta, voitaisiin totta kai tehdä enemmän liikkuvuusasioissa – onnistuttaisiin paremmin. On tiettyjä aloitteita, Jacques Delors-instituutti muun muassa on sellaisen ryhtynyt ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja on myös pohtinut pilottihankkeita, joten no, totta kai voimme tukea teitä, joita tarvitsette. Mutta sitten totta kai ei puhuta tuotteiden liikkuvuudesta, vaan nuorten ihmisten liikkuvuudesta, joten pitää olla hyvin varovaisia, mitä teemme. Me voi vain testata asia lähettää nuoria, varsinkin jos ovat alaikäisiä maasta toiseen. Mutta uskoisin, että tässä on vielä paljon varaa parantaa liikkuvuutta, kuten tiedämme jo korkeakoulutusalalta Erasmus on, siinä kyse korkeakouluopiskelijoista, mutta itse asiassa Erasmus Plus-ohjelmaan alla voidaan tehdä paljon asioita myös nuorten eteen, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessa. Oli kyse sitten heidän harjoittelun aikana tai heti sen jälkeen. He ovat nuoria tutkinnon suorittaneita, jotka voidaan kuvitella, että joku, joka on juuri, nuori henkilö siis, joka on juuri tehnyt harjoittelu, menee toiseen valtioon, hän saa sitten sieltä lisätaitoja, hän tarvitsee myös kielitaitoa siihen, ja hän on, menee sitten toiseen kulttuuriin ja sen ympäristöön. Puhun hyvin lyhyesti, mutta yksi asia on totta kai avainasemassa, eli tarvitaan sitä, että tunnustetaan nämä liikkuvuussertifikaatit ja tarvitaan myös tukirakenteita, joilla vain lähettää nuoria ilman, että on hyvin rakenteellinen tapa toimia. Tarvitaan keskinäistä auttamista. Tätä pitää pohtia, kuten sanoin. Kriisi tietyillä alueilla on yhä valloillaan joten ammatillinen, liik- ammatillisen koulutuksen liikkuvuus on, kuten nuorisotakuu, tai siitä voi tulla, niin, niin kuin muutkin hankkeet. Voi olla yksi tapa auttaa nuoria saamaan tarvittavia taitoja työmarkkinoille. Kiitos. Thank you so much for your... Kiitoksia. Nyt sitten vielä Margal loppupuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt työalue on hyvin määritelty tässä. Kuulimme konkreettisia huomioita siitä, mitä on tehtävä. Tässä seurauskalla oli hyvä asenne tähän asiaan. Joten varmasti saamme tästä mietinnöstä sellaisen, että se on mahdollisimman toimiva. Näin se voidaan sitten yhdistää kapasiteettiin ja myönteiseen lähestymistapaan, joka komissiolla on. En halua tässä nyt toistaa vain sitä, että meillä on hyvää yhteistä tahtoa, vaan toivon, että todella pystyisimme tekemään päätöksiä ja saamaan tässä kysymyksessä aikaan mahdollisimman hyvän lopputuloksen. Kiitoksia. Komission ja työllisyyspääosaston panos tässä on varmasti hyvin tärkeä niin, että tässä aiheessa saadaan jotakin aikaan. Kohdistuu, tähän kohdistuu kovasti odotuksia ja aikomuksia on yllin kyllin, joten olen kanssanne täysin yhtä mieltä. Meidän täytyy toimia konkreettisesti, päästä eteenpäin. Tämä on tärkeää, jotta nykyohjelmia voidaan täytäntöönpanna ja samalla myös määritellä politiikkaa entistä selkeämmin. Lisää vielä sen, että erilaiset eurooppalaiset verkostot, kuten Eurochambre, Eurobusiness ja tämän kaltaiset pitäisi saada entistä aktiivisemmin mukaan toimintaan. Ne voisivat tukea näitä ohjelmia. Joskus nuorilla on hankaluuksia löytää kumppanin puolen kääntöä näissä kysymyksissä. 15. lokakuuta esitellään mietintö. Tammikuussa sitten on tarkoitus äänestää tästä kulttuurivaliokunnassa ja sen jälkeen sitten täysistunnossa Tämän päivän tärkeä kokous on nyt saatu päätökseen. Kävimme läpi strategisia aiheita ja muistuttaisin, että seuraava kokous kulttuurivaliokunnassa on torstaina 15.10.9. puoli yhteen ja sitten kolmesta kuuteen, eli koko päivän kokous. Kiitoksia kaikille, hyvää illan jatkoa. E grazie agli interpreti naturalmente. E... Ja puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös tulkeja ja sihteeristä. Kiitos.